Bien, chers collègues. No niin, hyvät ystävät, käykääpä paikoillenne. Avaamme nyt, aloitamme nyt kokouksemme. Euh, au point 1. Kohdassa yksi, esityslistan hyväksymiskohdassa, haluaisin huomauttaa teille sen verran, että tähän on tehty muutama muutos tämän iltapäivän kokoukseen ja huomisaamupäivään myös tämän iltapäivän kokouksesta sanoisin, että Almunia, jonka piti saapua tänne kuultavaksi kerro 15.15, 15, on pyytänyt saavansa käyttää puheenvuoron vasta kello viiden maissa ja hyväksyin sen tietysti. Ja näin kohta neljä esityslistalla alkaa sitten kello 17 ja, eh, se, ja tämä, tässä sitten on esittelijöiden kanssa tehty sopimus siitä, että tuo numero kuusi Rova Kinga Köngsin, joka käsittelee tuota Progress-mikrorahoitusjärjestelyä ja sitten kohta kahdeksan, jossa puhutaan Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodesta. Rova Harkinin lausunto käsitellään ennen. Ja sitten huomenna, huomenna budjettivaliokunta on toivonut, että äänestäisimme myöhemmin Kinga Köntsin mikrorahoitusjärjestelyraportista myöhemmin, jotta heidän lausuntonsakin voitaisiin ottaa huomioon, jonka me olemme myös täällä käsitelleet ja hyväksyneet. Ja tämä tarkoittaa sitä, että äänestys tuosta vapaaehtoistyön teemuvuodesta samoin kuin tuosta 2010 kokousmäärä, kokousaikataulusta järjestetään ennen äänestyksiä ja kohtia 9 ja 10, eh, eli mikrorahoituksesta ja progressista. Sitten näistä äänestyksistä, no niin, seuratkaapa nyt, mitä sanon äänestyksistä kohdissa 9 ja 10. Me sen verran, että saamme äänestää päätöslauselmaa ehdotuksesta, joka vastustaa komitologiamenettelyä, jota komissio meille on ehdottanut, mikäli äh, meidän valiokuntamme pitää kiinni ja tukee esittelijän ehdotusta kieltää rahoitus mikrorahoitusjärjestelyiltä progress järjestelmässä. Jos esittelijämme noudattaa tuota ehdotusta, jonka hän on meille tuonut käsiteltäväksi, niin silloin me äänestämme päätöslauselmasta ja vastustamme tuota komitologian menettelyä, joka Progress-ohjelman tuo täytäntöön pantavaksi odottelematta sen enempää. Ja sitten lopuksi kohta 15 yritysten uudelleen sijoittautumisesta ja rahoitusvälineiden merkityksestä EU:ssa. Siitäkin tulee äänestää, jotta se voidaan ottaa marraskuun täysistunnon esityslistalle. Ja minä ehdotan, että äänestämme siitä yhtä aikaa, kun äänestämme Irlannin asiasta, eli tuon kohtan 15 jälkeen oitis, koska nämä kaksi asiaa liittyvät toinen toisiinsa. Voimmeko me hyväksyä tämän esityslistan näin muutettuna? Selvä. No niin, sitten siirrymmekin kohtaan kaksi esityslistalla pöytäkirjan hyväksyminen. En ole mitään erityistä tähän sitten saanut, joten esitys pöytäkirja hyväksytään ja kerron teille vain tässä kuten ennenkin, että tämä kokous menee nettiin ja se tarkoittaa sitä, että tätä voi sitten, miten tämä nyt sitten sanoisi, tiedotusvälineet voivat meitä seurata. Ja teillä on myös tuo tiedonanto koordinaattoreilta äänestyskäytänteiden ja järjestelmien muuttamisesta valiokunnissa, joiden pohjalta me voimme entistä tehokkaammin tehdä työtä. No niin, sitten päädymmekin kohtaan viisi esityslistalla. Siinä äänestämme tuosta ehdotuksesta kirjeestä, joka meille on tuotu. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön otosta Belgian tapauksessa tekstiiliteollisuudessa ja tässä on otettu tapaus Irlanti mukaan Dell-yritys. Meillä on ollut mahdollisuus näitä kahta asiaa valiokunnassa käsitellä ja nyt sitten tästä Belgian tapauksesta se asiaahan on jo käyty läpi. Sitten Irlannista, Irlannin tapauksesta muistanette, että me olemme näitä molempia komission jäseniä, kilpailujen ja sosiaaliasioiden komission jäseniä saaneet kuulla selvityksi, selvit, käsittääksemme hivenen asiaa enemmän ja olemme saaneet vastauksen näistä asioista. Se on jaettu teille ranskaksi ja te olette voineet nyt perehtyä tähän asiaan. Kyse on kirjeestä, joka periaatteessa sinänsä ei mitenkään hirveästi asiaa sen enempää selvennä. Ainoastaan tässä puhutaan valtion tuista ja siitä, mitä Puola niistä puhui tuossa Dellin strategiassa erityisesti toi, ja kyse on toiseksi suurimmasta yrityksestä Irlannissa, eli ei kyse ole sinänsä mistään merkityksettömästä yrityksestä Euroopassa. No tuskin kukaan nyt haluaa asettaa kyseenalaiseksi tätä tukea ja lupauksia, jotka irlantilaisille työntekijöille on annettu. Ja siitä syystä ehdotankin, että hyväksyisimme kokonaisuutenaan tämän kirjeen jo sellaisenaan kuin se on meille laadittu ja sellaisena kuin työryhmä, FEM-työryhmä, sen on laatinut eilisessä kokouksessaan eilispäivän kokouksemme jälkeen. Me pyydettiin erityisäänestystä EPPltä tarkistuksista, jotka saimme tuolta ryhmältä, mutta minulle on nyt kerrottu, että GUE-ryhmä on vetänyt pois tarkistuksensa ja siitä syystä voimme äänestää tästä nyt kokonaan tästä kirjeestä joka on tarkoitettu budjettivaliokunnalle. Onko teillä nyt jotain sanottavaa tästä asiasta? Merci, Madame la Présidente. Euh, d'abord, euh, je voudrais... Euh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että EPP-ryhmän nimissä olen sitä mieltä, että valiokunnan työryhmässä tehty työ on erittäin aktiivista, mielenkiintoista ja haluan korostaa tätä ja kiittää teitä siitä. Kun tarkastellaan tätä strategiaa, lisänä siihen mitä totesitte, niin Dellin strategiasta uskoisin, että tässä on kaksi toimipaikkaa kyseessä, Irlannissa ja Puolassa. Varmaan kaikki ovat huomanneet, että Irlannissa valmistettujen tuotteiden määrä on vähenemässä, kun kysymys on siis pöytätietokoneista. Sen sijaan niitä on siirretty huomattavasti Puolaan. Ja siellä valmistetaan myös kannettavia tietokoneita, joissa kehitys on nopeaa. Tämä selvittää tietysti niitä vaikeuksia, joita Irlannin toimipisteillä on. Siitä syystä olemme päättäneet pyytää tästä erillistä äänestystä, mutta toinen osio on vedetty pois. Ja me hyväksymme sen, että asiasta äänestetään yhtenä ryhmänä. merci. Kiitoksia. Onko muuta sanottavaa? Ilmeisesti ei, joten ehdotan sitten, että äänestämme tästä nyt sitten kokonaisuutenaan budjettivaliokunnalle ohjatusta kirjeestä globalisaatiorahastosta. Ah, anteeksi. Äh, Iva president, nachsep äh, eh, donnu Anna Bill. ähm, dan raport pero il-problema tiegħi hija waħda Niin, meillä äh, olemme päässeet yhteisymmärrykseen tästä mietinnöstä, mutta minulla on menettelytavan kannalta ongelma, koska minä ajattelin, tai minulle sain, minä sain sen vaikutelman, että meidän piti äänestää varttia vaille viisi. Tiedän, että se on nyt ongelmallista komission jäsen Almunian kannalta. En usko, että tämä nyt on ongelma tänään, mutta todella olen kyllä sitä mieltä, että kun meillä on esityslista ja olemme määritelleet tietyn ajan äänestyksiä varten, niin meidän pitäisi pitää kiinni siitä, koska monet me eivät ole täällä tämän, tällä hetkellä, koska he ajattelevat, että heidän pitäisi tulla myöhemmin. Euh, niin, olen pahoillani siitä, että tuolla talousvaliokunnassa varmaan on toimittu vähän huonosti näissä kysymyksissä, mutta toivon, että ne huonottavat eivät siirtyisi tänne meidän valiokuntaamme minun mielestäni on kuitenkin hyvä, että komission jäsen on saanut nyt vaihtaa tuota omaa puheaikaansa ja tiety, jos meillä olisi ollut hirveän hankala teksti äänestettävänä lukuisiin tarkastuksiin, niin sitten me varmaankin olisimme voineet sitä vaihtaa, mutta kyse on kuitenkin yksimielisestä FEM-ryhmän päätöksestä ja tekstistä, joten tuskin tästä mitään sen kummempaa hankaluutta syntyy sen enempää. Eli hyväksyttekö, että toimimme näin? Selvä, kiitokset. No ilmeisesti kukaan tätä ei vastusta, joten ehdotankin, että äänestämme nyt tästä kirjeestä budjettivaliokunnan puheenjohtaja. Kuka on sen puolesta? kuka vastustaa. Ja tämä kirje on hyväksytty yksimielisesti. No niin, nyt sitten olemme päässeet. Kuten me sovimme tuossa kohdassa yksi, anteeksi, herra Elmar. It was approved with niin, se hyväksyttiin siis yllä tyhjällä äänellä eikä yksimielisesti. Korjatkaa tämä pöytäkirjan. No, niin, no minä, minä nyt tarkkaan tutkailut tätä salin tilannetta. Kiitos kun siitä kor- sen korjasin. Haluaako joku myös muu äänestää tyhjää? Clark. En halua äänestää tyhjää, puheenjohtaja. Minä äänestin vastaan. Te olitte liian nopea. No selvä yksi vasta, vasta ääni ja yksi ääni ja muut sitten puolesta. Toivon, että tämä nyt ei sitten sen enempää muuta tilannetta. No sitten kohta 15 ehdotan, että me nyt käsittelisimme ja äänestäisimme suullisesta kysymyksestä, jonka me täysistuntoon viemme. Ja sen pohjalta sitten tuon globalisaation rahaston käyttöönoton myötä täysistunnossa äänestää tästäkin suullisesta kysy- tai esittää tästä suullisesta kysymyksestäkin siitä, että sen enempää päätöslauselmia tulee, mutta voimme sitten sen pohjalta yleisesti ottaen paremmin käsitellä näitä yritysten, yritysmuutoksia Euroopan unionissa ja sitten tuon globalisaation rahaston tehtävästä tämän strategian toteuttamisesta epäsuorasti. Onko jollakin sanottavana nyt tästä suullisesta kysymyksestä? Nähtävästi ei joten ehdotankin, että äänestäisimme tästä suullisesta kysymyksestä ja sitten voimme käydä siitä täysistuntokeskustelua näiden kahden kysymyksen tiimoilta puolesta. Vastaan tyhjää. Tämä suullinen kysymys on nyt hyväksytty yhdellä vasta-äänellä ja sitten yhdellä tyhjällä äänellä. Kiitokset. Sitten me siirrymmekin käsittelemään esityslistaamme ja päädymme kohtaan kuusi, jossa annan nyt puheenvuoron Rova Kinga Köntsille hän voi nyt käsitellä näitä tarkistuksia mikrorahoitusjärjestelyistä. Olkaapa hyvä esittely. Thank you very much. First of all... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia teitä ähm, työstänne. meillä oli 103 tarkistusta ja se tarkoittaa, että oikeastaan kaikki olivat kiinnostuneita tästä aiheesta. Ja haluaisin kiittää teitä myös yhteistyöstänne. Me yritimme saada aikaan joitakin kompromissitarkistuksia ja panna yhteen joitakin ehdotuksia, koska meillä oli hyvin paljon tarkistuksia, jotka liittyvät samaan aiheeseen, jotka olivat hyvin samankaltaisia. Keskustelin tästä varjoesittelijöiden kanssa ja minulla on se vaikutelma, että mitä tulee sisältöön, niin meillä ei ole mitään suuria kiistoja. Yksi asia on vielä auki ja mielelläni tapaisin vielä kerran varjoesittelijät tämän keskustelun jälkeen, jotta voisimme keskustella vielä tästä sosiaalinen talous aspektista. Täällä ollaan eri mieltä siitä, onko tähän ohjelmaan menossa liian paljon vai liian vähän määrärahoja ja kuinka paljon tämä ohjelma pitäisi avata edunsaajille. Meidän pitäisi ehkä keskustella tästä vielä kerran. Sitten vielä kaksi muuta avointa kysymystä. Yksi käsittelee mahdollisesta kansallisesta yhteysyksiköstä. Me yritimme saada aikaan kompromissitarkistuksen, jossa puhutaan mekanismista, jossa koordinoidaan mikrorahoitustoimia kansallisella tasolla, eikä olisi siis kyse siitä, että luotaisiin jotain eh, instituutioita, koska useat jäsenvaltiot sanovat, että älkää ottako siihen mukaan uutta tasoa, se luo ainoastaan lisää byrokratiaa, eikä se ole välttämättä eh, hyödyllistä. Eh, pitäisi mahdollistaa joillekin jäsenvaltioille tekemään tällainen taso, jos se siellä on tarpeen, mutta sitä ei pitäisi tehdä liian pakottavaa. Ja pääkeskustelu on resursseista. Tiedätte, että vielä on avoin se, että pitäisikö käyttää ainoastaan tuoretta rahaa vai pitäisikö käyttää progressin määrärahoja tai osittain progressin määrärahoja tähän ohjelmaan. Minä äh, olen useasti argumentoinut, että toisaalta koko tämän ohjelman filosofia on erilainen kuin progressi. Se voisi saada muunlaista rahoitusta pankeilta, markkinoilta ja siksi tarvitaan tuoretta rahaa tämän ajatuksen pohjalta. Kuitenkin parlamentti äänesti siitä, että progress-budjettikohtaan laitettaisiin enemmän määrärahoja. Se, että nämä nyt poistettaisiin sieltä, niin ei olisi asia, jota parlamentti voisi hyväksyä. Samanaikaisesti kuitenkin tämä progress ja tämä uusi mikrorahoitusväline käsittelevät kummatkin samaa asiaa, eli ihmisiä, jotka ovat vaikeassa elämäntilanteessa tässä kriisin aikoina meidän pitäisi siis lisätä määrärahoja näiden ihmisten auttamiseksi. Mutta on hyvin mielenkiintoista, että EPP on tehnyt muutamia ehdotuksia, joissa vähennettäisiin osaa määrärahoista tästä budjettikohdassa progressista, mutta samanaikaisesti Ekon kovasti tukee meidän linjaamme ja ymmärtääkseni budjettivaliokunta ja budjettivaliokunnan johtaja myös tukee meidän linjaamme ja sanoo, että emme saa vaarantaa olemassa olevia ohjelmia uusilla ohjelmilla, joten mielelläni kuulisin mielipiteenne tästä asiasta, koska minusta se on kaikkein suurin vielä avoin kysymys. Mielelläni kuulisin mielipiteenne myös muista tarkistuksista. Yritämme parhaamme löytää kompromisseja niin paljon kuin mahdollista. Kiitoksia kovin paljon avustanne ja yhteistyökyvystänne. Kuka haluaisi käyttää puheenvuoro tässä keskustelussa? Herra Sarkas, olkaa. Niin ennen kuin annan teille puheenvuoron, niin onnittelut siitä, että teidät on, te olette saaneet eilen tuon Emmy View Awards palkinnon. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. No minäkin teitä onnittelen siitä, että olitte ehdokkaana varmasti ensi vuonna. Olemme sitten teidän juhlissanne. No, minä pyysin puheenvuoroa sillä aikaa, kun muut miettivät, mitä sanoisivat. Minä tukisin sitä, mitä kuulimme äsken esittelijän sanovan. Haluaisin muistuttaa teitä eritoten uusia kollegoita, jotka eivät ole tästä kuulleet, että tässä keskustelussa me itse asiassa puhumme jo vanhoista asioista täällä parlamentissa ja olemme saaneet tähän kaikkien ryhmien yhteisymmärryksen. Siihen oli hyvin vaikea, vaikea päästä ja progressista loppuäänestyksestä äänestys oli myös hankala päästä siihen hyvään tulokseen, johon pääsimme. Ja nyt me yritämme sitten olla menemättä askelia taaksepäin ja on syytä huomauttaa, että kun me yritämme nyt progressia ottaa kunnolla käyttöön, niin me emme saa nyt tässä byrokraattisesti ja poliittisesti ryhtyä sitä hämärtämään ja menettämään sitä voittoa, jonka, johon olemme päässeet. Esittelijälle, esittelijän tavoin sanoisin, että tällaisilla eh, kriisin aikoina, tällaisina kriisin aikoina olisi hirvittävän hankalaa mennä selostamaan, eh, että emme toimi solidaarisesti niitä ihmisiä kohtaan, jotka joutuvat tästä kärsimään. Eli meidän täytyy toimia solidaarisesti tietyin konkreettisin toimin ja budjettitoimin ja myös muin toimin emme me voi ainoastaan nyt tässä mennä vain jakelemaan pikkualmuja köyhille. Meidän täytyy toimia siten, että löyd- saamme täytäntöön pantua tärkeimmät ja parhaiten toimivat ohjelmat. No, minä tiedän, että tähän on tehty EPPn tarkistus. Se varmaankin on ihan hyvä. Ja tässä sanotaan, että me jakaisi, meidän pitäisi jakaa paremmin tätä progressia ehkä tämä sitten on se, mihin me lopulta päädymme. Ehkäpä tuolla budjettivaliokunnassa sitten joudutaan enemmänkin pohtimaan, miten me tätä uutta välinettä, innovatiivista välinettä voimme oikeastaan ra ra rahoittaa. Mutta joka tapauksessa tässä vaiheessa meidän on pakko tukea esittelijää, eikä yrittää tarjota jotakin heikennettyä vaihtoehtoa, koska muussa tapauksessa me päädymme taas uusiin neuvotteluihin. Ja minä tahtoisinkin EPPltä ja kaikilta, ainakin EPPn kaikki, kaikkein Äh, herkimmiltä ja kiinnostuneimmilta asioilta, äh, asiantuntijoilta ja jäseniltä toivoisin sitä, että he eivät vastustaisi tätä, vaan tukisimme tätä progressia ja, päät- ja sitten myöhemmin katsoisimme, miten me rahoitamme tätä myöhemmässä vaiheessa ja, ja, te- ja, ja neuvotteluasemamme ovat sitten paremmat, kun olemme saaneet tämän koko progressin lop- alun perin hyväksyttyä. Kiitoksia. Kiitoksia. Niin EPP, EPPtä asia on kysytty Rova Murhan, olkaa. Ah, haluatteko ensin kuulla rouva Schröderiä? Okei. Ehm, ja... Hyvä. No, minä halusin vain vielä sanoa, että mehän teimme päätöksen täysistunnossa äh, budjetin ensimmäisessä käsittelyssä, jossa parlamentin kanta on ihan selvä. Eikä ole oikein järkevää, jos me täällä nyt yritämme valiokunnassa muuttaa tätä päätöstä, jonka täysistunto on tehnyt. Me heikennämme kokonaisuudessaan neuvottelijoiden tilannetta budjettineuvotteluissa riippumatta tästä itse ongelmasta. Kysymys siitä, miten tämä asia käsitellään, voidaan ratkaista myös myöhemmin. Mehän koordinaattorina olemme pyytäneet tutkimuksen tekemistä, joka osoittaisi millaisia vaikutuksia, millainen tehtävä mikroluotoilla on ja sitä kautta tätä voidaan kehittää eteenpäin, mutta nyt on kyse vain siitä, että tämä budjettikohta ja se, minkä me olemme luoneet ja se, mistä täysistunnossa on päätetty, että se saisi oikeusperustan, joten eh, tämän äänestyksen täytyisi keskittyä nyt siihen, mikä on tämän oikeusperustan sisältö ja mitkä ovat ehdot määrärahojen käytölle, eikä uudelleen ottaa esille tätä periaatekysymystä. Euh, Madame Morin, puis Monsieur... Rova Morin ja sitten herra Elmer. Merci, madame. Euh. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kuuntelin huolella esittelijämme näkemyksiä, Alessandro Sarkasin näkemyksiä. Ja haluan todeta, että se, että muutimme tätä käsittelyjärjestystä näin nopeasti tässä alussa. Ymmärrän kyllä siihen johtaneet syyt, mutta se on myös syynä siihen, että ei varjoesittelemme ole täällä paikalla. Anteeksi, että puhun ennen häntä siis. Ei ole kuitenkaan epäilystäkään siitä, että olemme kaikki samaa mieltä mahdollisuudesta kehitellä mikrorahoituksen näkymiä. Se on meille kaikille erittäin tärkeä asia. Esittelijä Sarkas totesi, että kyseessä oli äänestys, joka yhdisti meidät tämän periaatteen ympärille. Mutta itse periaatteen ja täytäntöönpanon välillä tietysti voi olla sitten erilaisia pohdintoja. Olemme periaatteessa siis aivan samaa mitä siinä, että meillä pitää olla mikrorahoitus välineitä ja varsinkin tällä aikavälillä, jos tästä on kysymys. Mutta minusta on hieman hämmentävää, kun puhutaan uudesta rahasta. Koska olemme tässä nyt keskellä kriisiä, niin budjettikin on tiukolla ja meillä täytyy olla erittäin vastuullinen käyttäytyminen suhteessa parlamentin budjettiin. Ja tässä mielessä se solidaarisuus, jonka puitteissa haluamme tehdä investointeja, ei kuitenkaan saa vesittää sitä, että ne budjettiratkaisut, joita meidän täytyy löytää, niiden täytyy olla kestäviä näiden tavoitteiden kannalta. Niiden täytyy olla myös toteutettavissa tällaiselle erittäin tiukalle budjetille. Tässä suhteessa aiomme nimenomaan sitten äänestää, koska emme halua ottaa sellaisia kantoja, jotka sotisivat sitä vastaan, että meidän täytyy pitäytyä budjetin määrittämissä rajoissa. Kiitoksia. Si je comprends bien, les, les membres de la commission emploi affaires sociales vont devenir... Niin, minä ymmärrän, että tässä nyt halutaan tulla paljon tiukemmiksi kuin budjettivaliokunta ja sitten täysistunto, joten tästä varmasti syntyy kiinnostavia keskusteluja. Meidän täytyy, varsinkin kun ja täytyy jatkaa keskustelua Almunian kanssa. Nyt herra Elmer ja sitten Rova Harkin. Elmer, olkaa hyvä. Um, Madam uh, Puheenjohtaja, uh, kiitoksia. Olen uh, pitkälti samaa mieltä edeltävän puhujan kanssa. Olen tälle, tässä valiokunnassa jo kerran sanonut, e, enkä pyytänyt anteeksi sitä, että sanon sen uudelleen, että koko Euroopan unionissa ja ympäri maailmaa kansalliset hallitukset vastaavat talouskriisiin yrittämällä valvoa ja vähentää menoja. Ja ne e, henkilöt, jotka äänestivät meidät tänne parlamenttiin, pitävät sitä varmaan vähän omituisena, että samalla kun hallitukset e, muu, kotona päin yrittävät vähentää menoja, niin me vastaamme kriisiin vaatimalla lisää rahaa, joten me Euroopan konservatiivit vastustaisimme joka tapauksessa sitä, että ylimääräistä rahaa, uutta rahaa otettaisiin käyttöön. Huomaamme tämän, että 50 miljoonaa siirretään progressista mikrorahoitus välineeseen ja ilman suurta innostusta olisimme valmiita tukemaan tätä, mutta emme kyllä missään tapauksessa tule tukemaan ylimääräisiä kuluja. Olemme myös huolissamme kompromissitarkistuksista, joita emme ole varmis tukemaan tällaisinaan erityisesti, koska jos olen oikein ymmärtänyt mikrorahoituksen mikroluotot, niin tarkoituksena on tukea pieniä hankkeita, joilla on jonkinlainen mahdollisuus menestyä. Jos tällaiset kompromissitarkistukset aikovat, jos niillä halutaan onnistua, niin silloin kyse on ihmisistä, jotka eivät voi saada luottoa tavallisilta luottomarkkinoilta ja jotka ovat varassa syrjäytyä sosiaalisesti. Ja tämä näyttää siltä, että me enemmänkin tuemme tässä hankkeita, jotka todennäköisesti epäonnistuvat kuin jotka todennäköisesti onnistuvat. Ja tämä ei ole kovinkaan järkevää. Kiitokset sitten Rova Harkin. Olkaa hyvä, hyvä. Eh, Madam Chairperson. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää aivan erinomaista yhteistyöstä kaikkien keskusteluiden aikana. Ja varsinkin tukisi näitä kompromissitarkistuksia. Minusta oli oikein hyvä, kun hän totesi, että tässä on kyseessä ikään kuin kiertävä raha. Ei tässä ole kyse siitä, että nämä rahat nyt investoidaan eikä niitä koskaan enää nähdä. Se on oikein hyvä perustelu sille, miksi me tarvitsemme uutta rahoitusta. Minä tukisin esittelijä tässä suhteessa. Pari kysymystä minulla kuitenkin on. Yksi niistä on se, että viivyttääkö tämä jollain tapaa rahaston täytäntöönpanoa? Kyetäänkö se nyt jo toteamaan vai pitääkö tuota odotella? Asia on otettu esille aiemmin, en tiedä onko se tapahtunut oikeassa yhteydessä, mutta kun puhutaan komitologiasta ja päätöksen muuttamisesta parlamentin ja neuvoston toimesta, niin tässä vaikuttaa siltä, että muut ovat astumassa toimivaltaansa ulkopuolelle ja parlamentti pitäisi tehdä päätös. Kaksi kommenttia lisäksi. Tätäkään ei ole siis vielä mainittu. Lissabonin, rat- rat- Lissabonin sopimuksen ratifiointi, vaikuttaako se tähän asiaan? Ja lopuksi, kyllä, kyllä mitä Roger Helmer totesi siitä, että hallitukset valvovat ja vähentävät kuluja. Mutta kysymys on investoinneista. Kysymys on investoinnista niihin, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta ottaa luottoja tässä on kysymys myös sosiaalisesta mukaan ottamisesta. Ja tällä on siis laajempi pohjaiset vaikutukset. Kysymys on ihmisistä, jotka eivät muuten saa tätä rahaa, koska pankit eivät lainaa myönnä ainakaan tämän tyyppisiin aloitteisiin, joita tästä puhutaan. Pyrimme varmistamaan sen, että nämä ihmiset voivat saada lainaa. Tietysti sen täytyy tapahtua tietyissä rakenteissa. Mutta mielestäni kyseessä on kuitenkin myönteinen eikä niinkään kielteinen kanta. Kiitokset. Sitten Silvana Rapti ja Triana Ungaren Rova Raptinen. Σε ευχαριστώ. Ε, θέλω να δώσω πρώτα συγχαρητήρια στην εισηγήτρια την Κίνκα για την πολύ καλή Kiitoksia. Kiitän esittelijää erittäin hyvästä työstä. Sitten toiseksi olen täysin samaa mieltä siitä, että täällä sanottiin. Ja kolmanneksi haluaisin sanoa, että se tapa, jolla me panemme täytäntöön päätöksen, sillä on erittäin suuri vaikutus. Ja siksi meidän on nähtävä eräs asia. Sosiaalinen Eurooppa, eh, Euroopan sosiaalinen henkilöys on tässä mennyt taaksepäin. Se meidän on huomattava. Meidän on otettava määrärahoja rahoja niiltä ihmisiltä, jotka ovat vähemmän köyhiä, antaa rahat niille, jotka ovat köyhiä. Tämä vie meidät oikean tavoitteisiin. Meidän on erityisesti huomioitava ihmiset, jotka ovat todella avun tarpeessa ja annettava heille rahaa, jotta he voivat taas palata yhteiskuntaan. Meidän on nähtävä tämä erittäin, erittäin vakavasti. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että määrärahoja ei saisi ottaa progressohjelmasta. Merci beaucoup, Monsieur Trianon. Sitten herra Trianon ja sen jälkeen minä sanon pari sanaa. Ah, Kiitoksia. Minäkin haluaisin tukea tätä lähestymistapaa. Eli kyllä, mikrorahoitukselle, mutta uusi raha on aivan uusi kysymys. Tämä uusi budjettikohta, jota nyt vaaditaan vain asettaisi lisäpaineita budjettiin ja monet pilottihankkeet vaarantuisivat tällä lähestymistavalla. Uusi raha voisi merkitä sitä, että ei tule mitään pilottihankkeita. Annanpa esimerkin. Se aivan ennakoimaton paine, joka nyt kohdistuu budjettiin, johtuu siihen, johtaa siihen, että että meidän täytyisi rahoittaa myös Kosloduin ydinvoimalan purkamista, mikä merkitsee sitä, että 75 miljoonaa euroa vuosittain otetaan noista marginaaleista. Ja tästä jää noin 37 miljoonaa euroa yli. Joten se, että rahaa otetaan marginaaleista näissä aivan yllättävissä tilanteissa, ei ole kaikkein järkevin ratkaisu. Kiitoksia. Merci beaucoup. Moi, je suis pas dans, dans le secret. No niin, nyt en minä minkään ryhmän, johon en edes kuulu, ryhdy esittämään mitään näkemyksiä, enkä varsinkaan EPPstä, mutta nyt tästä keskustelusta, joka näyttää meidän, miltä se näyttää meidän valiokunnassamme. Ekon valiokunnassa EPP-ryhmä onnistui äänestämään tästä sen, siihen suuntaan kuin esittelijä on esittänyt, ja budjettivaliokunnassa sanotaan, että EPP-ryhmä on valmis tukemaan tätä samaa strategiaa. No nyt sitten tästä sisällöstä varmaan meidän kuitenkin on mentävä ihan varsinaisiin perusväitteisiin. Jos me ajattelemme, että nyt käytämme näitä rahavaroja? Onko kyse todellakin uudesta rahasta, joka vaikuttaa nyt tähän vel- valtioiden velkoihin tai sitten budjettien alijäämiin? Tästä voidaan käydä tietysti suurta teoreettista keskustelua, mutta tuskin tässä kuitenkaan on kyse mistään uudesta rahasta, vaan kyse on ihan näistä, näistä muist- tämän muun varoin, olemassa olevan varojen käytöstä. Jos ajattelen nyt sitten ensimmäistä lukukertaa ja siitä saatuja tuloksia parlamentin budjetti budjettikysymyksistä, niin nyt tässä kriisissä, jossa Euroopan unioni on, niin parlamentti on neuvoston kanssa ottanut esille kolme tärkeintä kohtaa. Ensiksikin juuri tämä elvyttämisohjelma sitten maitoalan kriisi ja sitten tämä juuri, ohjelma juuri, nämä mikrorahoitusohjelma, tämä, tämä mikrorahoitusohjelma. Se, tämä ohjelma on siitä on äänestetty ja se on hyväksytty neuvotteluissamme ohjenuoraksi budjettineuvotteluissa neuvoston kanssa. Ja minusta olisi hyvin kummallista, että nyt kun olemme sitoutuneet tähän hankkeeseen periaatteessa, ja nyt meidän valiokuntamme sitten äänestäisi vastaan eh, tätä omaa logiikkaansa, meidän omaa valiokuntaamme vastaan, joka on aikaisemmin hyväksynyt juuri tuon äsken mainitsemani kokonaisohjelman. Ja sitten lisäisin vielä yhden kommentin tähän. Nyt kun elämme tätä kriisiä, niin on mahdollisuus valittaa kaksi ratkaisua. Vain odotella, että kaikki menee ohi, linnoittautua itseensä. Ja sitten toinen on avata ovet ja katsoa, voisiko joidenkin muidenkin kanssa jotakin tehdä ja pyrkiä löytämään sitten kehittyneitä keinoja. Vaikuttaisi siltä, että tämä ohjelma, mikrorahoitusohjelma, vastaa juuri tähän strategiaan. Meillä ei ole kuitenkaan niin hirvittävää määrää erilaisia välineitä ja keinoja käytettävissämme. Tämä ohjelma on unionin kunniaksi tehty. Se on tehty myös meidän haavoittuvimpia kansalaisiamme varten. Ja jos me haluamme rahoittaa nyt tätä, niin meidän täytyisi nimenomaan palata juuri siihen, josta parlamentti ja tämä valiokunta on myös kovasti keskustellut progressin yhteydessä. No, minu, minun mielestäni tämä nyt on aivan itseään vastaan käyvää keskustelua ja tämä parlamentti juuri tässä ilmapiirissä osoittaa työllisyysvaliokunnastaan väärää viestiä, jos me kieltäydymme tämän välineen käyttöönotosta ja täytäntöönpanomisesta, vaikka se on yksi tärkeimmistä kriisin vastauksia ohjausaineksista. Ja totta kai kaikki on vapaita, ovat vapaita päättämään omista päätöksistään, mutta toivon, että yön aikana löytyy vastaukset näihin kysymyksiin. Vieläkö joku haluaa sanoa tähän jotain? Halusin vain vastata siihen, mitä juuri totesitte tässä yhteenvedossanne. Se, mitä totesin EPPstä, on sama kuin mitä esittelemme totesi. Se ei kuitenkaan kohdistu siihen strategiseen ja poliittiseen periaatteeseen mikrorahoituksessa, josta olemme äänestäneet ja jota tuemme. Ja aivan samalla tavoin olemme suhtautuneet myönteisesti siihen, että meillä on tällainen aktiivinen yhteen, yhteiskuntaan sisällyttäminen, ammattikoulutus ja niin edelleen. Sitä olemme aina puolustaneet. Se, mistä puhuttiin, oli nimenomaan nämä välineet, eivätkä lopputulos. Te puhuitte tavoitteesta, mutta haluan sanoa, että minä puhuin siitä, millä välinein tuohon tavoitteeseen päästään on selvää, että usein meillä on samoja tavoitteita, mutta meillä ei ole valta, äh, välttämättä aina ihan samaa näkemystä siitä polusta, jota pitäisi seurata tuohon tavoitteeseen pääsemiseksi. Mutta yhteinen tavoite meillä joka tapauksessa on. Thank you very much for the... Kiitoksia näistä kommenteista ja eläväisestä keskustelusta jälleen kerran mikrorahoituksesta Tänä aamuna oli tapaaminen kriisivaliokunnan kanssa ja siellä sanottiin eräs asia, nimittäin, että me tarvitsemme enemmän yrittäjyyshenkeä Euroopassa ja sitä me tässä yritämme kouluttamisella ja mentoroinnilla auttaa niitä, joilla ei ole pätevyyksiä ja tietoa päästä tavanomaiselle luottomarkkinoille tällä hetkellä, auttaa heitä kehittämään uusia kykyjä ja uutta yritystä, joka voi olla elinkelpoinen myöhemmin. Siksi meidän täytyy käyttää määrärahoja koulutukseen ja mentorointiin. Mainitan tämän, koska miksi myös, esitettiin myös kysymys, että miksi tähän käyttää määrärahoja. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että mitään lykkäyksiä ohjelman täytäntöönpannossa ei synny ja todellakin toivon, että voimme aloittaa kolmikantaneuvottelut varsin aikaisin. Tällä hetkellä määräaika näyttää olevan 16. marraskuuta ja edeltävistä keskusteluista komission ja neuvoston kanssa olen saanut sen vaikutelman, että ollaan varsin avoimia pohtimaan ja harkitsemaan meidän argumenttejamme ja ajat ajattelemaan, että marginaali voisi olla mahdollinen resurssi mikrorahoitusvälineelle. Erityisesti jos voimme ottaa mukaan eh, epätyypillisiä rahoituslaitoksia mikroluottojen tarjoajiksi, niin sitten voimme mahdollisesti rahoittaa kapasiteetin luomisen progress-rahoitusta, ja tämä on eri asia, eli eh, että ei käytetä tätä määrärahaa, vaan käytetään osaa progress-rahoituksesta tällaisen kapasiteetin luomiseen, mutta haluaisin jatkaa tätä vuoropuhelua ja mielelläni kuulisin komission edustajien mielipiteen täällä. Sitten puhuimme näistä määrärahasummoista, myöskin Marian Harkin puhui tästä. Kyse on määrärahoista, joka palaa takaisin, eh, jotka palaavat takaisin EU-budjettiin myöhemmin. Meidän on löydettävä uusia resursseja tätä pakettia varten 2,7 miljardia eikä 37 miljoonaa euroa. Tämä ei ole mikään valtaisa taakka budjetille ja toivottavasti voimme rahoittaa sen marginaalista. Joten haluamme aloittaa kolmikantaneuvottelut mahdollisimman pian ja saada hankkeet käyntiin mahdollisimman pian. Vielä yksi asia Mielelläni eh, tapaisin varjoesittelijät vielä kerran. Meidän pitäisi varmaan tehdä se Marian Harkinin mietinnin jälkeen. Se tulee seuraavaksi eh, sitten eh, keskustelun jälkeen siitä mietinnöstä voimme sopia näistä asioista. Kiitoksia. Yes, e Haluaisin vain lisätä, että EPP on sataprosenttisesti tämän mikrorahoitusvälineen takana, mutta haluamme myös löytää järkevän tavan rahoittaa tätä hanketta. Meidän mielestämme kyse ei ole siitä, että tehdäänkö tämä, vaan siitä, millä tavalla se tehdään. On tärkeää, että meidän kantamme tulee oikein ymmärretyksi. Kiitoksia. Merci. Kiitokset. No niin, muuta sanottavaa ei taida olla, joten me päätämme tämän esityslistakohdan. Muistuttaisin ainoastaan teitä siitä, että etenkin kasaa miellyttääksemme, niin tästä asiasta äänestämme huomenna aamulla yhdeksästä lähtien, eli se on viimeinen äänestyksemme huomisaamun aikana. Mutta sitten kuitenkin meidän täytyy käsitellä tätä asiaa täysistunnossa joulukuussa. No niin, nyt tämä esitys on kohtaan pääty, päätetty, saatu päätökseen ja sitten siirrymme kohtaan kahdeksan. Käsittelemme Rova Harkinin tekstiä. Kyse on Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodesta ja se on, koittaa vuonna 2011. Ensiksi haluan tietysti kiittää esittelijäämme siitä, että hän on hyvinkin tiukoissa äh, ja hankalissa olosuhteissa tehnyt työtä, kun ajattelemme, miten valiokunnan työ on ollut tässä tiukkaa ja me e, eläimme epävarmuudessa aikataulun suhteen ja sitten aikataulu vielä kiristyi huomattavasti, niin kiitän kovasti esittelijää hänen esittelijää joustavuudesta ja yhteistyökyvystä. Ja näin me sitten voimme tätä asiaa käsitellä. Esittelijä, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairperson. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Viittasitte tässä aikatauluun ja ihan vain jäsenille tiedoksi, että tässä on tällä hetkellä kyseessä neuvotteluprosessi, ja Kurjan kanssa halusimme kiirehtiä tätä asiaa, ja syynä siihen on se, että Ruotsin valtio sanoi, että tässä todella kuultaisiin parlamenttia siellä Lissabonin jälkeen. Ja tämä saattaa tietysti olla, että tämä on nopeuttanut asiaa. Lissabonin jälkeen kysymys on myöntymysprosessista, eli parlamentti sanoo kyllä tai ei ilman, että sillä on minkäännäköistä vaikutusta näihin lopullisiin päätöksiin, joita tehdään. Siitä syystä olemme nyt kiirehtineet tätä asiaa, mutta alun perin kai asian oli tarkoitus olla täysistunnossa joulukuussa. Käsittääkseni, jos asia tulee esille marraskuussa, niin silloin se tapahtuu Lissabonin sopimuksen puitteissa ja se muuttaa sitten oikeusperustaa. mutta ehkäpä ne, jotka tietävät ja tuntevat asiaa paremmin, voivat selvittää tätä asiaa. Edustaja skuria totesi kokouksessa, että hänelle sopii, että varjoesittelijät ovat Ruotsin puheenjohtajavaltion yhteydessä. Olemme lähettäneet tänne sähköpostia, emme ole saaneet kuitenkaan vastausta, enkä ole nyt halua asia, halunnut asiaa viedä enempää eteenpäin ennen kuin lausunto on hyväksytty täällä valiokunnassa. Toivottavasti kuitenkin näin on asian laita sillä mielestäni se olisi kyllä hyvä asia. Kaksi yleisluontoista kommenttia Skurien omista tarkistuksista hyvin lyhyesti, sillä mielestäni ne ovat merkityksellisiä tälle valiokunnalle. Kaksi erityistä tarkistusta, 4 ja 11. Niissä on muutettu tätä lausetta ei todeta ammattipätevyys, vaan sosiaaliset pätevyydet. Ja lisäksi on vaihdettu taloudellinen kohesio sanoiksi sosiaalinen kohesio. Minusta vaikuttaa siltä, että tässä nyt näitä tavoitteita on vähän muutettu. Minusta sekä sosiaalinen että taloudellinen kohesio ja ammattimainen ja sosiaaliset taidot ovat tärkeitä ja osa sitä, mistä tässä on kysymys. Tämän lisäksi Varjoesittelyllä oli tänä aamuna kokous. Pidimme sen toimistossa, niin se oli oikein erinomainen kokous ja pääsimme yh- yksimielisyyteen miltei kaikista asioista, toivottavasti lopuistakin tänä iltana vielä. Tänä aamuna vaikutti siltä, että mitään tärkeitä kysymyksiä enää ei ole avoinna. Ehkäpä muutama kommentti omista tarkistuksistani. Puhun lyhyesti varmaan täällä muillakin kommentoitavaa. Ensimmäinen tarkistus ja siinä ei ollut mitään epäselvää. Sitä on ehdotettu vain tämän oikeusperustan vahvistamiseksi. Muut tarkistukset, jotka mielestäni olivat tärkeitä, olivat ne, että tämä osallistuva demokratia mainitaan. Sehän on tärkeää, kun puhutaan vapaaehtoistyöstä lisäksi. Otetaan huomioon myös sukupolvirajat ylittävä vapaaehtoisuus. Ja että taistellaan rasismia vastaan, lisätään uskontojen ja kulttuurien välistä vuoropuhelua. Pari kommenttia vielä, jotka koskevat sitä, että tämän vuoden aikana voidaan todella saada aikaiseksi synergiaa eurooppalaisten ohjelmien avulla, jotka ovat jo olemassa. Ja sitten vuonna 2011 paraolympialaiset, jotka pidetään Atenassa vuonna 2011. Ja tämänkin avulla tehdään vapaaehtoistyöstä näkyvämpää niin, että yhä useampi eurooppalainen ymmärtää sen merkityksen. Otin myös esille vapaaehtoistyön suuren taloudellisen merkityksen. 31 maata maailmanlaajuisesti ja kuusi jäsenvaltiotamme käyttää niin sanottua YK käsikirjaa, jossa mainitaan asian taloudellinen merkitys. Tsekin tasavalta, Ranska, Belgia ja niin edelleen tekevät näin. Se osoittaa, että vapautustyöllä on 5-8 prosenttia vaikutusta BKT. Kun tarkastellaan siis yhteiskunnallista vaikutusta, joka tällaisella vapautustyöllä on, niin se on olemassa, mutta taloudellinenkin vaikutus täytyy ottaa huomioon. Ja maailman työjärjestö on yhdessä John Hopkinsin ja YK kanssa sopinut siitä, että otetaan mukaan vapaaehtoistyön mittaaminen kansainvälisiin, kansallisiin tilastoihin. Ja kun olen Johns Hopkinsin kanssa asiasta työskennellyt viime aikoina, niin olen mielestäni tässä saanut paljon edistystä aikaiseksi. Sitten kaksi lyhyttä kohtaa vielä. Olen pyytänyt sitä, että budjettia lisättäisiin 6-12 miljoonaan. Jo katsotaan muita vuosia, niin nähdään, että niiden budjetit olivat paljon korkeammat kuin 6 miljoonaa. Ja lopuksi olen vetänyt pois nämä kaksi viimeistä tarkistustani, jossa pyydetään, että komissio voisi kattaa 80 prosenttia. Minulla oli 75 tässä ehdotuksessa, mutta olen vetänyt nämä ehdotukset pois. Tämä ei ole mitenkään niin tärkeä asia minulle, mutta on aivan selvää, että monet ovat olleet huolissaan siitä, että yhteisrahoituksen taso voisi aiheuttaa ongelmia joillekin maille. Emmekä näin halua tapahtuvan. Kiitoksia. Mielelläni kuuntelen teidän kommenttejanne. Merci euh, beaucoup, madame euh, la Kiitoksia esittelijälle. Sitten rouva Jutta Steinberg. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Harkinia hyvästä ja tasapainoisesta mietinnöstä ja myöskin yhteistyöstä, joka on ollut erittäin rakentavaa tapaaminen eh, tänä aamuna. Se oli minulle ensimmäinen, oli erittäin miellyttävä ja saimme erittäin hyviä tuloksia aikaiseksi. Kuitenkin vielä kaksi huomautusta. Yksi tarkistus yhdessä vihreiden kanssa. Tässä on kyse eh, tapaturmaa vakuutuksesta. Haluamme varmistaa sen, että vapaaehtoiset ovat vakuutettuja tapaturmia vastaan, jotka kohdistuvat itseen tai kolmanteen henkilöön. Toinen asia liittyy siihen, että vapaaehtoistyö on yhteiskunnalle voitto ja kokemukset Saksasta osoittavat, että vapaaehtoistyö, esimerkiksi vapaaehtoinen sosiaalinen vuosi, mahdollistaa sen, että voidaan voi kertyä eläkettä ja sosiaaliturvamaksuja voidaan maksaa ja haluaisimme, että tämä leviäisi hyvänä käytänteenä myös muihin maihin. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitokset. Ja nyt Karni Marilias ensiksi, olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Lausunnon tekijänä alokehitysrahastona kertoisin teille, että me äänestimme tästä mietinnöstä tänä aamuna ja haluan kiittää edustaja Harkinia tästä tehdystä työstä ja yhteistyöstä. jossa alun perin vapaaehtoistyöhön ei kiinnitetty eh, juurikaan huomiota. Alkuun todettiin, että täytyy odottaa Lissabonin sopimusta ja että Ruotsin puheenjohtajavaltio haluaa tarkastella asiaa rauhassa ja niin edelleen. Minä olen tarkastellut nyt sitten puolestani näitä esitettyjä tarkistuksia ja kysymys on todellakin siitä, että kun puhutaan budjetin lisäämisestä tai vapaaehtoistyön arvon tunnustamisesta, niin nämä ovat erittäin tärkeitä tarkistuksia. Haluan myös tarkentaa sitä, että tarkistus, joka korostaa niitä kriteereitä, joita YK on esittänyt, jonka avulla määritellään vapaaehtoistyö suhteessa vapaaehtoistyön tekijöihin. Vapaaehtoistyövuoden täytyy rohkaista jokaista jäsenvaltiota luomaan todellinen vapaaehtoisasema, eli työolosuhteet toiseksi. Missään tapauksessa ei saa korvata vapaaehtoistyötä palkkatyöllä. Selvitän sitä, mitä tarkoitan. Se merkitsee sitä, että julkisten viranomaisten ei saa antaa hyödyntää vapaaehtoistyötä korvaamaan palkkatyötä – joka muuten kuuluu sen hoidettavaksi. Ja aivan kuten edustaja Harkin totesi, tarkistus, jossa todetaan, että vapaaehtoisvuosi on solidaarisuuden vuosi, yhteistyön vuosi. Eli se, että taistellaan kaikenlaista syrjimistä vastaan. Ja näin ollen se kohdistuu kaikkiin jäsenvaltion asukkaisiin lopuksi meidän täytyy rohkaista viettämään tätä vuotta, mutta meidän täytyy samalla taata vapaaehtoistyöntekijöille riittävä suoja, kun kysymys on turvallisuudesta ja terveydestä. Tarkoitan tällä sitä, että vapaaehtoistyöntekijät hyvin usein joutuvat sellaisille, sellaisille alueille työskentelemään, joissa tarvitsevat suojaa, vaikkapa asbestia vastaan rakennustyömailla ja niin edelleen. aivan kuten Euroopan unioninkin toteaa, niin kysymys on vapaaehtoistyössä siitä, että viedä eteenpäin rauhaa, mutta ei pelkästään raukaa. rauhaa vaan solidaarisuutta kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden välillä myös. Kiitoksia. Merci, Monsieur Chavasogor. Kiitoksia. Köszönöm szépen, elnök asszony. A néppárt részéről én vagyok a jelentéstevő, és mindenben... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen EPPn esittelijänä ja me olemme kaikki päässeet yhteisymmärrykseen näistä kohdista. Olemme tehneet muutamia ehdotuksia uudelleen muokkaillaksemme muutamia kohtia tekstistä. Yksi ehdotuksista oli tehdä ero vapaaehtoisen palkallisen työn, vapaaehtoistyön ja palkallisen työn välillä. Ja lisäksi me toivoimme, että tässä kiinnitettäisiin huomioon myös nuoreen demokratiaan Euroopassa ja sitten yhteisrahoitukseen. Me olemme tukeneet tätä ehdotusta sinänsä ja 12 miljoonaa eh, euroa. Tässä olisi rahoituksena 6 miljoonan sijaan näihin uusiin demokratioihin ja kansalaisyhteiskuntaan, joissa nämä vapaaehtoistyön muodot ovat vielä hyvin herkkiä ja heikkoja. Ja me toivomme, että kyse ei olisi ainoastaan vuodesta 2011, jolloin puhumme vapaaehtoisuudesta, vaan myös myöhemmin puhuisimme siitä. Kiitos. Kiitokset. Onko vielä muuta sanottavaa? Nähtävästi ei. Eikä komission edustajakaan ole paikalla, joten esittelijä annan teille vielä puheenvuoron. Voitte päättää keskustelun. Thank you, Madam Chairperson. Well, as most of the speakers... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten suurin osa puhujista on sanonut, olemme suurimmasta osista asioita samaa mieltä. On otettu esiin kysymyksiä liittyen tapaturmavakuutukseen, turvallisuuteen ja terveyteen ja voimme ottaa ne mukaan. Meidän täytyy ehkä keskustella näistä eläkeoikeuksista, varmaan löydämme jonkun ratkaisun. Katsomme sanamuotoa. Myöskin kysymys liittyen ää, hyvän tekeväisyystyöhön ja vapaaehtoistyöhön. Se on olemassa tämä ero joissain maissa, mutta ehkä löydämme riittävän laajat puitteet ottamaan kummatkin huomioon. Olen viimeisen puhujan kanssa samaa mieltä sen kanssa, että vapaaehtoistyöllä ei tulisi korvata palkkatyötä ja mielelläni muutan kohdan 11 niin, että vapaaehtoistyö ei saisi korvata, niin muutan sen muotoon ei, ei saa korvata. Ja sitten myöskin tämä demokratia äh, kysymys otetaan huomioon. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, Kiitoksia esittelijälle. Niin, teillä on nyt vielä sitten päivän loppuun aikaa viimeisiä kompromisseja saada aikaan. Korva Karimalidi ottikin esille tästä aikatauluongelmat. Ja se, kuten muistutinkin tässä aluksi, tähän meidän strategiamme muutokseen tai siihen ainakin tähän epäilyksiimme kulttuurivaliokunnan toimiin nähden, joten kiitän teitä, esittelijää ja kaikkia myös varjoesittelijöitä, jotka ovat hyväksyneet työn tekemiseen englanniksi nopsasti ja rivakasti, jotta pääsimme tähän lopputulokseen, joka varmasti on sitten hyvä pohja käsittelyllemme asiaa, käsittelyllemme asia asian käsittelyllemme kulttuurivaliokunnassa. Asiasta äänestämme sitten huomenissa näistä kaikista tarkistuksista, eli Rova Harkinin tarkistuksista ja kulttuurivaliokunnan tekste, kulttuurivaliokunnassa asiasta äänestetään sitten 12, anteeksi 23. päivä marraskuuta sen jälkeen, kun on käyty läpi tekstiä 10. päivä marraskuuta. Ja Tarkistusten jättöpäivä on 12. marraskuuta. Tämä on nyt tuo koko aikataulu juuri tässä vaiheessa, mutta asiat joskus muuttuvat ilman tahtomattanikin. No niin, tämä esityslistan kohta on käsitelty ja nyt sitten keskeytämme kokouksemme, koska Almunia saapuu tänne aina vasta kello viideltä. Jo, tämä on aina hyvinkin vaarallista, koska saattaa olla, että väki vähenee, mutta pyydän teitä kuitenkin kaikkia palaamaan kokoussaliin kello viisi keskustellaksemme komission jäsenen kanssa. Ja puheenjohtaja ystävällisesti kiittää tulkkeja nyt tähän astisesta työstä.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 Chers collègues, je vous propose de reprendre euh, notre No niin, hyvät kollegat, nyt jatkamme. Äh, olen pahoillani siitä, että meidän piti pitää tässä tällainen tauko, mutta ymmärtänette, että äh, komissio kokoontui tänään iltapäivällä äh, erityiskokoukseen ja Almunian tietysti oli siihen osallistuttava ja oltava siellä loppuun asti. Minä annan hänelle puheenvuoron pikapuoliin. Aika erikoista, että olette juuri täällä työllisyysvaliokunnassa. Ja tämä johtuu nykytilanteen kehityksestä, samoin kuin tämän kriisin yhteiskunnallisista vaikutuksista ja sosiaaliturvajärjestelmien muutoksista ja kriisivaikutuksista niihin. Me nyt järjestämme tämän tapahtuman juuri tänään. 14. lokakuuta komissio hyväksyi komission tiedonannon komissaarin johdossa eh, julkisen talouden kestävyydestä ja siinä on mukana myös tietysti sosiaaliturvajärjestelmät mukana. Ja tänään on annettu taloussuuntaviivat, eh, syksyn suuntaviivat ja niillä tietysti on myös työllisyyslähestymiskohtaa. Nyt komission jäsen, olkaapa hyvä. Kiitokset kun tulitte tänne ja nyt saatte puheenvuoron. Merci beaucoup, madame la présidente. Kiitoksia, kiitos puheenjohtaja. Niin, minä nyt haluaisin puhua omaa äidinkieltäni, jos sallitte. Ensiksi huomauttaisin, että olen kovasti ilahtunut ja iloinen siitä, että saan olla täällä työllisyysvaliokunnassa parlamentissa tänään iltapäivällä. Aikaisemman lainsäädäntökauden aikana sain käydä vuoropuhelua myös muutamien teidän kanssanne muutamissa yhteisissä kokouksissa talousasiainvaliokunnan kanssa. Silloin Pervans Peres johti tuota valiokuntaa ja nyt tässä hänen pyynnöstään olen nyt saanut ilon ja kunnian tulla kertomaan ja puhumaan teille hivenen tästä taloudellisesta tilanteesta sellaisenaan kuin se syksyn suuntavivoissa on esitetty. Eilen ne esittelin ja tänään esittelin ne komission kollegiolle ja myös puhun tuosta julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä – ja tuo tiedonanto on hyväksytty komission kollegiossa eh, lokakuun puolivälin paikkeilla syksystä seuraavaa ensiksikin. Minun esitykseni otsikko eilen kuului lama on loppu, taantumus on loppu ja 2009 vuoden toinen vuosipuolisko osoittaa jo myönteisiä eh, näkemyksiä kaikkien indikaattoreiden pohjalta sekä eh, luottamuksen että varsinaisen taloudellisen toiminnan kannalta. Ja Tämä on nyt sitten siirtynyt selkeästi havaittavissa vuoden toisella neljänneksellä ja erityisesti nyt tällä kolmannella neljänneksellä ja toivomme, että se myös, tämä sama suuntaus myös jatkuu vuoden loppuun asti, samoin kuin 2010 vuoden aikana. Tämä myönteinen suuntaus tietysti vaatii tietynlaisen selostuksen taustakseen ja myös käsittelyä, niiden asioiden käsittelyä, jotka eivät ole kovinkaan myönteisiä ja miten, tämän, miten tämä kriisi vaikuttaa keskipitkällä aikavälillä. Tietysti epämukavia seurauksia on syntynyt tästä kriisistä, erityisesti työttömyystilastot ovat korkeat työttömyys kasvaa alvariinsa koko ajan. Meidän ennusteidemme mukaan se jatkuu myös 2010 vuoden aikana suurimmassa osassa meidän valtioistamme kaikkialla Euroopan unionissa ja työttömyys pysyy tuolla korkeilla, prosentti, korkeissa prosenteissa myös vuonna 2011 tietyissä unionin jäsenvaltioissa. Me olemme jo arviointiemme, kriisiarviointiemme aluksi ja myös tiettyjen suuntaustemme, taloudellisten suuntaustemme tiimoilta sanoneet, että työttömyyden negatiivinen vaikutus on huomattava huomattava tässä kriisissä ja se havaitaan eh, tietysti näinä vuosineljänneksinä tämän vuoden aikana ja myös tulevina vuosi, vuosineljänneksinä ja tänä vuonna Euroopan unionissa kahdella prosentilla työttömyys on kasvanut ja tämä työllisyyden kielteinen kehittyminen jatkuu seuraavan vuoden aikana, vaikka kasvuluvut tulevatkin jo plussan puolelle. Ja vasta 2011 euroalueella on havaittavissa se, että työllisyys pysyisi samalla paikallaan ja sitten 27 jäsenvaltion Euroopassa työllisyysluvut hivenen parantuisivat, mutta vielä nyt on tietysti mahdoton mennä sanomaan noita prosenttilukuja arvioimaan niille vuosille. Joka tapauksessa tämän kriisin Yhteiskunnalliset vaikutukset ovat huomattavat ja tämä kriisi varmasti jatkuu tulevaisuudessakin ja meidän on tehtävä se johtopäätös, että meidän on jatkettava edelleenkin verohelpotus ja verokannustin politiikkaamme ja makrotaloudellista politiikkaamme työllisyyttä kehittääksemme vuonna 2010 ja ainoastaan vuoden 2011 puolella, mikäli kasvu sitten, kasvuprosentit pysyvät samana, niin me voimme saada työllisyyden kehittymään myös. Ja tämän näemme ainoastaan seuraavien vuosineljännesten aikana ja sen jälkeen vasta vuosi, vuonna 2011 saamme nähdä, miten nuo kannustimet ovat vaikuttaneet työllisyys, aktiivisessa työllisyyspolitiikassa se tulevien vuosien aikana. Ja toinen kielteinen tekijä, josta puhuisin kriisin yhteydessä näiden ennusteiden lisäksi, on tietysti tuo julkisen velkaantumisen taso e, sekä kotitalouksien velkaantuminen samoin kuin yritysten velkaantuminen. Nyt yritetään jollain tavalla tasapainottaa näitä tilejä ja yritysten kehitystä, mutta joka tapauksessa julkinen talous on velkaantunut hyvin nopeasti ja tuo julkisen talouden velkaantuminen vuoden 2010 ja 2011 vahvistumisen jälkeen valitettavasti ei kuitenkaan pienene eikä suinkaan hidastu edes vuonna 2011 meidän ennusteidemme mukaisesti ja näin meidän täytyy hyvinkin paljon seuraavien vuosien aikana kriisin jälkeen ryhtyä tekemään verouudistuksia ja äh, me, me sitten joudumme kärsimään jouston puuttumisesta julkisessa taloudessa. Jo, ja sen pohjalta me pystymme kehittämään ja, teho, ja öö, vahvistamaan kasvua. Eli julkisen talouden jousto tämän kriisin jälkeen muutamien vuosien aikana on hyvin pieni ja tämä johtuu siitä, miten huimasti nyt kasvun puutteen vuoksi julkinen talous on velkaantunut ja kuinka eh, paljon julkisen talouden varoin joudutaan erilaisia kannustimia kehittelemään. Tämä nyt yleisesti meidän suuntaviivoistamme arviona. Vielä tähän sanoisin lopuksi kotitalous, kotitaloudesta, talouksien taloudesta samoin kuin yleisestä taloudesta, että ei vuonna 2009 eikä 2010 eikä 2011kaan tähän näihin inflaatioriskeihin ole riittävästi puututtu ja varsinkin deflaatiopaineet ovat huomattavalla tavalla vähentyneet ja inflaation näkökulmasta katsottuna näyttäisi tuo maisema ja tulevaisuus suhteellisen rauhalliselta. Ja näin voimme sanoa, että perheiden ostovoima pystyy hivenen korjaamaan tätä tilannetta ja inflaatio pysyy suhteellisen alhaalla ja se pysyy valvonnan piirissä. En tietenkään yritä väittää, ettei tässä olisi mitään riskejä, inflaatioriskejä, mutta meidän tämän hetkisten riskiemme ja arvio, riskiarviointiemme mukaisesti ja suuntaviivojemme mukaisesti nämä riskit sitten balansoivat toinen toisensa, tasapainottavat toinen toisiaan ja näin pikkuhiljaa me voimme luopua näistä inflaatiopeloista tulevien, tulevina aikoina. Nyt sitten siirtyisin käsittelemään tätä julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyystiedonantoa. Tässä me olemme esitelleet aikaisen kolme vuotta sitten ensimmäisen tiedonannon tästä samasta kysymyksestä vuonna 2006. Komission yksiköissä tehtiin työtä, yhteistyötä tuolloisten 27 jäsenvaltion kanssa, ja nyt näiden 27 jäsenvaltion kanssa on tehty uusi tiedonanto julkisen talouden kestävyydestä, ja komissio on tiedonanto tiedonantoaan tiedonantonsa julkistanut 14. päivä lokakuuta. Tietysti pitkän aikavälin kysymyksiin keskittyvä tiedonanto itse asiassa perustuu oletukseen, että politiikka kehittyy niin kuin olemme sen toivoneet kehittyvän. Ja tässä tietysti puhumme näistä tulevien vuosien suhdanteista ja tietysti suhdanteet ja arviot, joita esitämme 20, 30, 40 vuoden päähän tietysti vaativat aina tarkistuksia sosiaalipolitiikan ja talouspolitiikan näkemyksestä, samoin kuin meidän ympärillemme tapahtuvien muutosten näkökulmasta, mutta tällaiset arviot kuitenkin ovat tarpeellisia arvioidaksemme hivenen tulevaisuutta paremmin ja sitä, mitä sitten meille tapahtuu, mikäli emme ollenkaan puutu tähän julkisen talouden kestävyyteen demokraattisin toimin ja niiden, tapa, niiden keinojen turvin, joita meillä on, sen tiedon pohjalta, jota meillä on kasvusta, työllisyydestä ja niin eteenpäin. Tämän kaiken pohjalta tiedonanto nyt on laadittu ja tämä tiedonanto äh, esittää äh, päätelminään tiettyjä, kohti, tiettyjä äh, päätöslauselmia, jotka, joihin on syytä kiinnittää huomiota. Ja kun ja me niitä käymme läpi hyvinkin, ja hyvinkin tarkasti ja me komissiossa niitä sitten päättäväisesti viemme eteenpäin. Tietysti me olemme hivenen huolestuneita olleet komissiossa tietyistä, tietyistä suuntauksista taloudessa. No ensiksi me olemme vertailleet vuoden 2009 tiedonantoa vuoden 2006 tiedonantoon ja katsoneet, mitä tässä kolmen vuoden aikana on muuttunut. Nyt tietysti 2007 tuo kriisi syntyi, lähti liikkeelle ja 2008 se vain vauhdikkaammin eteni ja 2009 meidän työllisyystilanteemme tietenkin on huomattavasti toisenlainen kuin tuolloin vuonna 2006, joka on viitearvo. Jos me nyt katsomme sitten esimerkiksi väestön kehitystä, niin joissain valtioissa tämä väestön kehitys on parantunut pitkän aikavälin näkökulmasta ja joissain valtioissa Tämä väestön kehitys, sen parantuminen tietysti liittyy siirtolaisuuteen, maahanmuuttoon. Joissain valtioissa näiden kolmen vuoden aikana siirtolaisuuspolitiikka on muuttunut huomattavasti ja parantanut tuota väestön kestävyyttä, väestön pysyvyyttä eh, näissä tietyissä valtioissa. Joissain toisissa valtioissa puolestaan tämä eh, siirtolaisuuspuoli ei ole sen merkityksellisempää, eikä siitä ole aiheutunut mitään muutoksia julkiseen talouteen eikä työllisyyteen ja siihen eh, muuhun sellaiseen. Ja toinen huomio, toinen muutos näiden kolmen vuoden aikana on tapahtunut nimenomaan väestön vanhenemisessa – ja se vaikuttaa toki väestön kehitykseen ja kestävyys, julkisen talouden kestävyyteen. Ja se on aiheuttanut painetta julkiseen talouteen ja siitä tehtyihin arvioihin, koska on päivän selvää, että niissä kun nyt väestö vanhenee, niin se tarkoittaa, että julkinen talous joutuu maksamaan enemmän kuin esimerkiksi kolme vuotta sitten. Tämä toiseksi ja kolmanneksi myös tiettyjen valtioiden ennusteet ovat muuttuneet tiettyjen uudistuspäätösten vuoksi, koska niissä on haluttu kestävyyttä nimenomaan parantaa. Ja nyt sitten tämän kriisin näkökulmasta katsottuna verrattuna uusi väestöpolitiikka, samoin kuin uudistukset kestävyyttä silmällä pitäen ja maahanmuutto. Kaikki nämä kolme tekijää ovat vaikuttaneet tiedonantomme ja, ja voimme sen pohjalta sanoa, että on viisi jäsenvaltiota, jotka tiedonantomme arvioiden mukaisesti ovat hyvässä tilanteessa pitkän aikavälin julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta. Kyse on hyvin alhaisen riskin valtioista julkisen talouden kestävyyden kannalta ja kyse on tietysti Ruotsista, Tanskasta ja Suomesta ja lisäksi kaksi uusi jäsenvaltiota, Bulgaria ja Viro. Tietysti tuo kestävyys ja hyvin alhainen riskitaso pitkällä aikavälillä julkisen talouden näkökulmasta tällaisessa hyvinvointimalli hyvinvointivaltiossa on merkittävämpää ja oletettavampaa tuolla Skandinaviassa kuin sitten joissakin aloittelevissa jäsenvaltioissa, hyvinvointijäsenvaltioissa kuin Virossa ja Bulgariassa. Toki näiden välillä siis on huomattavaa eroa, mutta kuitenkin näiden väli, vuosien aikana hyvinvointi on kehittynyt Virossa ja Bulgariassa huomattavasti, vaikka tilanne voi niissä tietysti äkkiäkin muuttua nopeammin kuin Skandinavian maissa, mutta kuitenkin eh, niissä tällä hetkellä on tuo sosiaalinen tilanne aika hyvä. Eli kyse on näistä viidestä, nyt puhun näistä viidestä valtiosta, joissa tuo tilanne on hyvä ja riski on alhainen. Sitten on yhdeksän valtiota, Belgia, Saksa, Ranska, Italia, Unkari, Luxemburgi, Itävalta, Puola ja Portugali, jotka ovat keskitason riskin valtioita, puolet euroalueen valtioita plus kaksi uusi jäsenvaltiota. Siinä ovat mukana tässä ryhmässä Unkari ja Puola. Joissain tapauksissa keskitason riskiin valtiot, valtioiden riskit liittyvät juuri budjetin ja talousarvion alijäämään ja julkiseen velkaantumiseen, ja joissain tapauksissa sitten puhutaan pikemminkin vanhenemisen ennakoiduista vaikutuksista pitkällä aikavälillä julkisessa, taloudessa. Mutta jos me nyt sitten näiden kestävyyskriteerien pohjalta eh, lähdemme leikkiin, niin joissain näissä jäsenvaltioissa kuitenkin sijoitutaan tuohon puolittaisen, tarkoitan eh, keskitason riskin valtioihin. Sitten on tietysti valtioita, joissa on näitä korkean tason riskejä. En nyt, nyt sitten lyhdy luettelemaan, koska ne ovat kaikki ne loput valtiot, joita en äsken jo maininnut. Kuusi näiden, näistä 13 valtiosta selkeästi kestävyyden kannalta pitkän aikavälin näkökulmasta ovat erittäin huonossa tilanteessa ja ne, nämä valtiot ovat Irlanti, Kreikka, Espanja, anteeksi, viisi näitä valtioita on. Irlanti, Kreikka, Espanja, Slovenia ja yhdistynyt kuningaskunta. Nämä ovat näitä valtioita, jotka ovat hälyttävässä tilanteessa. Hyvinkin hälyttävä indikaattori niillä on tuolla julkisen talouden, äh, julkisessa taloudessa. Todennäköisimmin juuri näissä, äh, näistä syntyy suurimmat, suurimmat ongelmat. No, mitä kolmessa vuodessa on tapahtunut? Miten ovat jäsenvaltiot muuttune, muuttaneet paikkaansa tällä riskiarvio- ja kestävyysvaltiossa? Kymmenen jäsenvaltiota ovat tippuneet tässä, tässä arvioinnissa viimeisten kolmen vuoden aikana. Sitten on kaksi jäsenvaltiota, jotka uudistustensa vuoksi näiden vuosien aikana ovat päässeet ylemmäs tällä asteikolla riippumatta kriisivuosista. Ja nämä valtiot ovat Unkari ja Portugali. Eli kaksi, nämä, nämä kaksi valtiota ovat parantaneet kuntoa kriisistä huolimatta. Ja tämä liittyy poliittisiin uudistuksiin ja ja vaikka näissä niin nämä nyt kuuluvatkin tuonne, tuonne keskitason riskivaltioihin, niin jos ne sitten eh, tekevät oikeita päätöksiä ja, kun, ja tehokkaita päätöksiä, niin eh, voidaan havaita, että kolmen, vuoden kriisin, kolmen kriisivuoden aikana myös voidaan parantaa tilannetta, kuten Unkari ja Portugali kestävyyden näkökulmasta. Sitten jos mietimme näitä strategioita, no niitä täytyy tietysti sopeuttaa jokaisen jäsenvaltioon. Eihän nyt tässä yleisesti näitä etusijakysymyksiä voi määritellä kaikille samaksi samoiksi. Jo vuosien, aja, vuosien ajan 2006 vuotta ennen neuvosto on luonut, Euroopan neuvosto on luonut tietynlaisen strategian, joka voisi, jota voitaisiin käyttää ja joka voisi auttaa ja hyödyttää kaikkia jäsenvaltioita, on niiden tilanne sitten mikä tahansa. Ja tällä strategialla on kolme erilaista vastausvaihtoehtoa. Ensimmäinen vastaus on se, että jatketaan strategiaa, tämä on suositus, eli tätä konsolidointistrategiaa jatketaan ja e, julkisen talouden e, epämääräisiä rakenteita korjattaisiin ja näin sitten kestävyyttä saataisiin pitkällä aikavälillä kehitettyä. Toiseksi e, ilmiselvää on, että kun työllisyyden taso kasvaa ja kuinka, paljon työntekijöitä on sitten työmarkkinoilla mukana ja myös sitten miesten ja naisten työmarkkinatilanne on tasa-arvoinen ja kuinka paljon, kuinka pitkälti nuoret pääsevät työmarkkinoille mukaan ja kuinka eh, paljon sitten yli 55-vuotiaita työntekijöitä työmarkkinoilla on mukana. Kaikki tämä tietysti parantaa työllisyysprosentteja ja tämä työllisyysprosenttien kasvattaminen tietysti vaikuttaa julkisen talouden kestävyyteen pitkällä aikavälillä. Ja kolmas vastaus tässä strategiassa on nuo uudistukset, joiden tarkoitus on kestävyyttä kehittää sosiaaliturvajärjestelmän näkökulmasta laajennetussa näkökulmassa, ei pelkästään eläkejärjestelmän näkökulmasta, vaan kaikkien yhteiskunnallisten kustannusten näkökulmasta, jotka liittyvät väestön vanhenemiseen tai sitten juuri tuohon paineeseen, jota väestön vanheneminen aiheuttaa eläkejärjestelmille tai sitten hoitojärjestelmälle ja terveydenhuoltojärjestelmälle. Nämä kolme poliittista tasapaino vastausta tausta eh, juuri sosiaalipolitiikka, työllisyyspolitiikka ja sitten, ke, sitten sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyden tehostaminen ovat juuri nuo kolme vastausta, joiden pohjalta voidaan edetä ja jo muutamat valtiot ovat pystyneet niiden pohjalta julkista taloutta kehittämään. Ja tämä on juuri tuon tiedonannon pää, päätelmät. Ja nyt me haluamme pitää nämä strategiavaihtoehdot esillä jäsenvaltioissa, kun ne pyrkivät tuota vakaus- ja kasvusopimusta toteuttamaan, samoin kuin tekemään rakenneuudistuksia, jota tähän asti on kutsuttu Lissabonin strategiaksi. Ja nyt päätän puheenvuoroni tähän. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, de cette euh, éclairage. Kiitoksia, hyvä komission jäsen, tästä erittäin tarkasta selvityksestä. Se on todellinen haaste kaikille meille poliittisille vallanpitäjille, riippumatta poliittisesta ryhmästä, On kuulemme, Minulla on täällä pitkä puhujaluettelo, joka vain pitenee sitä mukaan, kun aika kuluu eteenpäin. Joten pyydän teitä jokaista käytäntömme mukaan puhumaan tiiviisti ja ehdotan, että saa maksimissaan puhua kolme minuuttia. Tämä mahdollistaa sen, että voimme antaa puheenvuoron kaikille. Otan mm, puhe tässä järjestyksessä, kun olette täällä viittailleet ilman, missään tärkeä, ilman mitään tärkeysjärjestystä. Edustaja Lin ensimmäisenä ja sen jälkeen edustaja Jarik. Niin, kiitoksia. Teen parhaani. Kuluttajaluottamus toisissa maissa on ollut laskussa, mutta se on nyt viime aikoina ollut nousussa ja BKTkin on ollut kasvussa. Mitä komissio tekee sen eteen, että tämä menee käsikädessä mahdollisen nousukauden kanssa? Lisäksi mitä teette, jotta jäsenvaltiot eivät unohda vastuutan suojella kaikkein heikoimmassa asemassa olevia hintojen nousulta? Ja mitä komissio tekee rohkaistakseen luottolaitosten toimintaa suhteessa pk-yrityksiin. Kuten tiedätte, 37 prosenttia niistä, niistä joilta kysyttiin kilpailupääosaston tekemän kyselyn mukaan, sanovat, että pk-yritysten, pk-yrityksille tämä kysymys on kaikkein tärkein. Kiitoksia. Patrick Leijarik seuraavana. Merci, madame la présidente, monsieur le commissaire. Euh, niin, kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Puhuitte työttömyydestä, mutta ette puhunut siitä, että köyhyys on myös kasvanut työttömyyden rinnalla, mutta yritysten yritykset ovat voittaneet entistä enemmän, eli miten tässä nyt voitaisiin jakaa toisella tavalla tätä rikkautta. Ja jos sitten ajattelemme julkista taloutta, on totta, että julkisen talouden velkaantuminen on hälyttävällä tila, hälyttävässä tilassa nyt monissa jäsenvaltioissa, koska me olemme antaneet apua yrityksille ja myös rikkaimmille veroja alennetaan. Ja te yritätte nyt selostaa, että jos me haluamme tämän, tämän hälyttävän tilanteen kääntää vihreäksi, niin meidän täytyy laskea sosiaaliturvajärjestelmää. En sanonut niin, sanoo komission jäsen. Kyllä te sanoitte juuri näin, koska te puhuitte siitä, että meidän täytyy sosiaaliturvajärjestelmää ryhtyä muuttamaan ja myös tuota, tuota eläkejärjestelmää muuttamaan. Ja kolmanneksi jäin kaipaamaan puhetta euron ja dollarin erosta, joka on hyvin tärkeä kysymys Euroopan kannalta, teollisu- te- talouden ja, ja kestävyyden kannalta. Ja voisitteko puuttua tähän? Tiedän kyllä, ettei tämä nyt ole teidän tehtävänne, mutta voisitteko puhua Euroopan keskuspankin näkemyksistä ja siitä, että ne veisivät eteenpäin työllisyyttä eikä spekulointia. Kiitoksia. Ja sitten rouva Karimaldili. Euh, merci. Monsieur le commissaire. Komission jäsen, minä kuuntelin erittäin tarkkaan tätä teidän tiedonantoanne ja otan esille useita kohtia, jotka minusta olivat erityisen mielenkiintoisia. Alkuun totesitte, että vain uusien tulojen avulla voidaan parantaa budjettia. Lisäksi puhuitte spekulaatiosta äh, rahoitusmarkkinoilla ja tästä sen vaikutuksesta talouskriisin alkuun ja lisäksi totesitte, että meidän täytyisi tukea kaikkein heikommassa asemassa olevia kansalaisia sosiaalisen koheesion avulla ja kysynnän lisäämisen avulla. Vihreän ryhmän jäsenenä minä olen ehdottomasti sitä mieltä, että julkisia varoja tulee tähän tarkoitukseen käyttää, sillä me tiedämme hyvin, että alijäämät maksetaan tulevien sukupolvien avulla. Vuonna 2004 joulukuussa komissio esitti suosituksen, jonka tarkoituksena oli vähentää kaikkein suurimpien johtajien suurimpia palkkoja. Vieläkään tässä ei ole tehty mitään ja tiedonantoa on vain täyttäntöön pannuttu jossain määrin. Kysymys on kaikenlaisista erilaisista bonuksista, kultaisista kädenpuristuksista ja niin edelleen. Joka vuosi kymmeniä miljardeja euroja jaetaan kaikkein rikkaimpien kesken, kun taas kaikkein köyhimmät työntekijät, työttömät ja niin edelleen joutuvat jäämään kaikesta syrjään. Ja heidän palkkansa eivät kehity, jopa laskevat. Jotta voitaisiin päästä tämän tyyppisestä lyhyen aikavälin ongelmasta, komissio on esittänyt ehdotuksen, direktiiviehdotuksen, jonka tavoitteena on muun muassa ottaa käyttöön palkkiojärjestelmän valvonta varsinkin rahoituspalvelualalla. Se on tarpeellista, mutta mielestäni meidän tulee mennä vielä pidemmälle, koska se ei ole mielestäni riittävää. Nyt meidän täytyy mennä huomattavasti pidemmälle, kun puhutaan näistä korkeista palkkioista ja rohkaista jäsenvaltioita ottamaan käyttöön verotusjärjestelmän, joka kohdistuu nimenomaan kaikkein suurimpiin palkkioihin vaikkapa niihin, jotka ovat 30 kertaa niin suuria kuin keskipalkka. Ja tämän avulla voidaan todella päästä eroon yhteiskunnallisista epätasan arvoista. Ja näinhän esimerkiksi nyt presidentti Obama on juuri tekemässä. Meillä on tällöin uusi verotulo, joka avulla voidaan mahdollistaa se, että voidaan parantaa julkisten varojen tilannetta ja voidaan estää myöskin äh, taloudellisia spekulaatioita. Se mahdollistaa myös sen, että voidaan näin vahvistaa suojajärjestelmiä ja taata minimipalkkataso kaikille, onpa kysymys sitten työttömistä, opiskelijoista, eläkeläisistä tai muista heikossa asemassa olevista. Toivon, että parannatte tätä tilannetta. No, Paljon kiitoksia, niin yritän nyt vastata mitä konkreettisimmin ja täsmällisimmin näihin kysymyksiin sen enempää pitkittääkseni keskustelua antaakseni muillekin mahdollisuuden puhua. No, työpaikkojen kehittäminen, totta kai meidän täytyy paljonkin tehdä ja käyttää eri keinoja juuri siitä, siihen suuntaan, mitä juuri ensimmäisessä puheenvuorossani sanoin. Jos me emme kehi, halua kehittää talouttamme työpaikkoja luomalla, elvyttäessä, elvyttäessämme talouttamme, niin me joudumme kohtaamaan lyhyellä aikavälillä huomattavan työttömyyden, samoin kuin pitkän, pitkään kestävän rakenteellisen työttömyyden tilaan ajaudumme. Ja näin sitten huomattavat määrät ihmisiä, vaikka talous kasvaakin, joutuvat olemaan työttömiä. Tämä on selvä riski ja se on ihan todellinen riski, jonka edessä olemme. Ja se on myös ihmisten työvoimavarojen hukkaan heittämistä ja se heikentää meidän talouksiemme kasvua ja kehitystä ja siitä syystä meidän on tehtävä kaikki tehtävissä oleva kansallisten viranomaisten näkökulmasta kansallisella tasolla, samoin kuin tietysti eurooppalaisella tasollakin ja minun mielestäni etenkin täytyy kiinnittää kiireellisesti ja nopeasti ja hyvin syvällisesti huomiota siihen, miten me voisimme tehokkaasti käyttää keinoja työ, työpaikkojen kehittämiseen erityisesti Euroopan sosiaalirahaston varoja ja muita varasto, rahastoja tähän työhön. Minun mielestäni nyt on seuraavien kuukausien aikana oikea hetki ryhtyä käymään keskustelua tulevaisuuden rahoitussuuntaviivoista ja komission tiedonannosta nykyiselle talous, uudelle talousarviolle. Ja tämä, tätä keskustelua on nyt juuri ryhdyttävä käymään hyvinkin syvällisesti, koska helpot vastaukset ovat aivan vääriä, jos sanomme, että Euroopalla nyt ei ole mitään tekemistä, koska tämä on kansallisen tason päätöksiä, vaikka Euroopalla on paljonkin tehtävissä myös työpaikkojen luomisen eteen. Ja sitten en nyt viitannut tässä äskeisessä esityksessä työssäni sen enempää osit tähän talouden osittaiseen kehittämiseen finanssimarkkinoiden näkökulmasta. Finanssimarkkinat, rahoitusmarkkinat tietysti kehittyvät omalla, ta, omaa tahtiaan nyt, kun kriisin pahin kuoppa on ylitetty ja tämä rahoitusmarkkinoiden normalisointi ei vielä ainakaan ole tarkoittanut sitä, että luottovirrat olisivat ja lainavirrat olisivat tasapainoistuneet, koska ne ovat edelleenkin nollassa sekä kotitalouksien että, yri, että yritysten näkökulmasta. Eli ei välttämättä tällä päästä mihinkään kestävään kehitykseen, ainakaan pienten ja keskisuurten näkö, nä, yritysten näkökulmasta katsottuna. Ja näin meidän täytyisi vahvistaa tukiohjelmiamme Euroopan tason varojen käyttöön, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta, ja Euroopan investointirahaston varoja, joka sehän siis käyttää Euroopan, parla, Euroopan unionin varoja, niin Euroopan investointirahaston samoin kuin rahaston, pankin samoin kuin rahaston pitää osallistua näihin toimiin eri jäsenvaltioissa, samoin kuin tietysti kansallisen tason toimet ovat tärkeitä pienten ja keskisuurten yritysten yritysten luottojen myöntämiseksi, vaikka eivät hän tietenkään ne voi korvata tuota pankkijärjestelmästä saatuja luottoja ja lainoja, kun pankit eivät vielä ole onnistuneet saneeraamaan toimintaansa ja vielä saamaan tilejään tasoihin. Sitten toiselle, toiseen puheenvuoroon olen täysin samaa, olen samaa mieltä siitä, että seuraa nyt tässä alkaneessa elpymisen hengessä ei voida aiheuttaa epätasapainoa, joka saatiin aikaiseksi kasvulla ennen tätä kriisiä. Tuo kasvu ja sen aiheuttama epätasa-arvo oli huomattavaa ja ikävää. Ja uskoisin, että tämä kriisi nyt aiheuttaa saattaa meidät pohtimaan asiaa tarkemmin ja myös saattaa julkisen mielipiteen olemaan hyväksymättä tiettyjä käyttäytymistapoja, jotka kehittävät epätasa-arvoa siihen suuntaan kuin ennen kriisiä pääsi käymään. On toki totta, että verotusjärjestelmää on tärkeällä paikalla tässä kysymyksessä, mutta ei pelkästään sen pohjalta eh, epätasa-arvoa pystytään muuttamaan meidän, me tarvitsemme myös toisenlaisia järjestelmiä, esimerkiksi tiettyjä talousarvion, talousarviovarojen valvontajärjestelmiä, samoin kuin eh, sitä, että me ryhdymme säätelemään tarkemmin näitä verotuksia verotuspuolta, vaikka siitä on pyritty viime vuosina pääsemään eroon, mutta joka tapauksessa me emme saa käyttää tätä kriisiä nyt väärin eh, sosiaalisen tilanteen heikentämiseksi. Ja tämän halusin nyt eh, nimenomaan julkisten viranomaisten näkökulmasta ja kansallisten viranomaisten näkökulmasta sanoa. Tämä kuuluu kaikki, kaikille, kaikkien meidän vastuullemme ja kaikkien yhteiskunnallisten tekijöiden vastuulle. Ja uskon, että olemme toisaalta e- edistymässä tälläkin alalla, mutta emme tietysti aivan aivan riittävästi. No sitten tämä, kun esitette tuon kysymyksen eh, tuosta eläkejärjestelmästä, se on minun mielestäni aivan väärä tulkinta. Pikemminkin eh, yhteiskunnassa pitäisi tätä sosiaaliturvajärjestelmää parantaa entisestään ja vahvistaa sitä. Ei tämä tarkoita missään tapauksessa sitä, että sosiaalikustannuksia alentaisimme, vaan meidän täytyy tuleville eh, sukupolville taata samat varat kuin nyky meille itsellemmekin Eli en yritä väittää sitä, että meidän tulisi leikata sosiaalikustannuksia sen enempää julkista taloutta kehittääksemme. Jos me julkista taloutta ja sen kestävyyttä emme pysty vahvistamaan, niin meillä ei ole varaa tähän sosiaaliturvajärjestelmään ja se on se riski, mutta emme me sitä suorastaan halua ryhtyä leikkaamaan. Ja sitten näistä uusista tuloista, uusista veroista. No, on päivän selvää, että tätä mietitään juuri paraikaa. Osa tuloista ovat tietysti ennen kriisiä hyödyttäneet julkista taloutta ja sitten tietysti osa niistä on menetetty ja täytyy löytää uusia tulonmuotoja korvaamaan ne, mitkä on nyt menetetty ja sen kautta pystyä toimimaan, mutta kunnioittaen ympäristöä ja pitäen mielessä myös ilmastonmuutoksen. Ja minä olen täysin samaa mieltä lopuksi sitten tästä rahoitusjärjestelmästä ja yksityispuolen korvausjärjestelmästä. Kriisi on auttanut meitä pohtimaan asiaa eettisesti ja myöskin jaon, yhteisen jaon, yhteisen omaisuuden jaon näkökulmasta eri jäsenvaltioissa. Ja nyt näyttäisi, että ollaan saatu esimerkiksi G20-tasolla aikaiseksi yhteisymmärrys siitä, että monet näistä järjestelmistä itse asiassa ovat luoneet kannusta, kannustimia kriisille. Eli tässä on luotu tällaisia syklisiä kannustimia ja niistä on saatu aikaan huomattavia riskejä, jotka ovat johtaneet meidät tähän kriisiin Emmekä me tietenkään voi jatkaa samaan tyyliin. Me täällä tietysti e, puhutaan direktiiveistä ja te niistä äänestätte, mutta meillä ei ole kuitenkaan tähän asiaan oikeutta puuttua eikä toimivaltaa tähän puuttua, mutta toki me voimme sitten tutkailla tätä tilannetta ja, ja selvittää, e, mitä mahdollisesti tulisi tulevaisuudessa tehdä. Kiitoksia. Il nous reste e, un tout petit peu plus d'une demi-heure. J'ai 16... No niin, tässä on 16 puhuja vielä luettelossa, niin meillä on vain puoli tuntia käytettävissä. Nyt pyydän, että kaikki puhuvat vain minuutin. Edustaja Rapti ja sen jälkeen Hulman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin tuota tervetulleeksi herra Almunian ja aion puhua vähemmän kuin minuutin. Minä tulen yhdestä niistä viidestä maasta, jotka, äh, jotka ovat tässä mainittuna, jotka ovat, joiden luvut ovat huonot. Me, nämä maat, suurin osa niistä on yhteisön eteläosassa itse asiassa. On suljettu Euroopan yhteisön ulkopuolelle, mitä tulee hyvinvointivaltioon, terveydenhuoltoon. Miksi näissä valtioissa – sitten nostetaan aivan samoja veroja kuin muualla. Jotkut teistähän yrittävät nyt kirjaa tätä umpeen. Edustaja Bulman seuraavana. Hyvä komission jäsen. On yksittäisiä jäsenvaltioita, jotka yrittävät reagoida kasvavaan työttömyyteen sillä tavoin, että Eh, ne pitävät eh, työntekijät yrityksessä, mutta vähentävät, lyhentävät työaikaa tai eh, työttömiksi joutuneita sitä huolehtivat sillä tavoin, että he voivat mahdollisimman pian työllistyä jälleen ja antavat palkan sijasta korvausta. Haluavat siis kouluttaa mahdollisimman paljon ihmisiä, jotta he voivat palata takaisin työmarkkinoille. Eikö meidän pitäisi tukea tällaista strategiaa? Eikö komission pitäisi tehdä ehdotus sen suhtaisesti, että kaikkien tulisi tehdä näin. Eikö komission pitäisi sanoa, että tarvitsemme parhaita käytänteitä ja indikaattoreita, ja emmekö voisi ehkä tukea tätä Euroopan unionin budjetista ja, in, ja jäsenvaltioiden investointeja painottaa eri tavoin kasvu- ja vakaussopimuksia? Frank Angel. Monsieur Poupakis. Monsieur Pupakis. Merci, euh, monsieur le commissaire. Je... Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Olen huomannut, että yksi näistä keskeisistä kysymyksistä tiedonannossanne on seuraava. Te toteatte, että julkisen talouden jatkuva velkaantuminen ei voi vaarantaa kuitenkaan tulevaa käsitystä. Minusta tässä pitäisi tulevaa kehitystä. Ja sen jälkeen toteatte, että kuitenkin jatkuva velkaantuminen voi johtaa hankalan tilanteeseen. Ja kun tarkastellaan äsken tästä kehitystä, voidaan olettaa, että eurovyöhykkeellä, kun puhutaan miltei 100 prosentin BKT-velkaantumisasteesta, niin se on aivan, onko se teidän mielestänne liikaa vai onko se vielä hallittavissa? varsinkin kun tarkastellaan sitä, että jossain maissa tällainen tilanne on ollut voimassa jo aiemmin, voitaisiin olettaa, että se vaikuttaa yhden neljäsosan budjettituloihin yhden sukupolven aikana kyseisissä maissa. Kaikki tietysti tämä pitää suhteuttaa niihin lisäkustannuksiin, joita meillä vielä on maksettavanamme suhteessa yhä kasvavaan työttömyyteen. Minun maassani Luxemburgissa työttömyysrahasto ei pelkästään, jonka tavoitteena on maksaa työttömyyskorvauksia kyseisille ihmisille, on joutunut kaksinkertaistamaan maksettavien rahojen määrän pelkästään tämän vuoden aikana miljardin euron verran yhdessä. Ja kaikki tämä vaikuttaa todella ongelmallista. Puheenjohtaja keskeyttää kiitoksia. että olette ylittänyt puheen. Edustaja Pupakis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω για την παρουσία σας κύριε. Kiitoksia puheenjohtaja. Olisin hyvä komission jäsen kiittää teitä siitä, että olette paikalla. Ja ihan lyhyesti haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Onko komissio kiinnostunut julkisten menojen suhteen varmistaa se, että kuilu ei kasva, vaan että kuilu köyhien ja rikkaiden välillä kurutaan umpeen, jos esimerkiksi keskittyy sitten pk-yrityksiin. Ja sitten halusin sanoa seuraavaa. Jos tai on koko talouspolitiikan puitteissa tarkasteltava julkisten menojen kysymystä. Ja tässä vaikeassa kriisivaiheessa haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Te sanoitte mm, useita asioita, mutta onko komissio ryhtynyt konkreettisiin toimenpiteisiin? jotta saataisiin aikaan julkista menojen politiikkaa, joka hyödyttäisi niitä yhteiskunnan tasoja, jotka ovat heikoimpia, erityisesti työttömiä. Millaisia toimenpiteisiin ryhdytään, jotta työttömät ö, pääsisivät takaisin työmarkkinoille? Pyrin vastaamaan yhtä rapsasti kuin tuossa äskenkin. Nyt kansallisista talouksista tai sitten tätä aluetta Eurooppaa ajateltuna täällä tietysti on epätasapainoa olemassa ja ne täytyy saada ratkaistuksi ja täytyy tehdä tiettyjä muokkauksia ja muokkaukset tietysti aina tarkoittavat sitä, että joku menettää sen, mitä oli saanut aikaisemmin. Talous ei valitettavasti ole täysin kivutonta eritytenkaan näinä kriisiaikoina. Eli meidän täytyy uhrata jotain kriisin aikoina ja sitten taas kasvun aikoina kerätä hyötyä. Tässä, tämä on talouden laki. Sitten toiseksi kilpailukyvytön talous Eli talous, jolla ei ole kykyä kilpailla avoimilla markkinoilla, koska sillä ei ole tarpeeksi pääomaa tai sillä ei ole tarpeeksi henkilöstövaroja tai riittävästi teknologiaa ja niin poispäin, niin sellainen talous ei tietenkään pysty järjestämään, hankkimaan yhtä suurta talouden ylijäämää kehittääkseen talouttaan samalla tavalla kuin muut eh, taloudet, kuten esimerkiksi kuten sellaiset, jotka ovat jo jo pitkät vuosikymmenet eh, keräilleet varau, varau, varallisuutta ja teknologiaa ja sen, sen sellaista, joten emme me voi vaatia tietysti poliittisen ja talouden järkevyyden muka, mukaisesti, jos, jos PKT on 10 000 euroa per pää, niin vaati, kun joissain toisessa jäsenvaltiossa 30, on kyse 35 000 per pää, eihän sellaista voi vaatia sitten samaa suoritusta tuolta toiselta heikommin menestyneeltä valtiolta, jos jossain jäsenvaltiossa hyvinvointi on oikeudenmukaisempaa ja tehokkaampaa ja pitkälle jää pitkälle kehittynyttä, niin ne eivät sitten joudu niin, paljon ehkä kärsimään kuin jotkut toiset jäsenvaltiot. Eli tässä nyt on pystytty luomaan kasvun ja rikkauden välille selvää synergiaa ja näin tuollaisten hyvinvointivaltioiden sosiaalivallilla voidaan tietysti epätasa-arvoa paljon paremmin heikentää ja vähentää kuin jossain toisessa jäsenvaltiossa, mutta kaikkihan tähtää tuohon samaan taloudelliseen ja sosiaaliseen malliin. Ja sitten Udo Bulmanille sanoisin seuraavaa viimeisessä epävirallisessa ECOFIN-neuvostossa ja myös seuraavassa ECOFINissa ensi viikolla tiistaina keskustelemme juuri näistä parhaista käytänteistä työmarkkinoilla. Ei tämä ainoastaan tietysti huolestuta työllisyys- ja sosiaaliministereitä, totta kai se kiinnostaa työllisyysneuvostoa. Tehän tietysti tiedätte sen, että täällä parlamentissa työllisyysasiat ovat hyvin paljon esillä, mutta totta kai se liittyy myös Ecofinin saliin ja talousministereinä ja talousasiain komissaarina olemme kiinnostuneita keskustelemaan näistä kysymyksistä ja miettimään sitä, mitä tapahtuu. Ja puhuimmekin siitä jo viime kuun aikana ja nyt ensi viikolla sitten puhumme asiasta Brysselistä, siis siitä, miten voisimme luoda työpaikkoja entisestään ja miten työvoimaa voitaisiin kehittää ja miten yrityksiä voitaisiin para- niiden kilpailukykyä parantaa ja miten sitten tätä joustoturvaa voitaisiin sosiaaliturvajärjestelmässä paremmin käyttää ja miten työllisyys- ja työttömyyspolitiikan voimavaroja voitaisiin käyttää paljon tehokkaammin, jotta työllisyyden kannalta saataisiin mitä lyhyimmällä aikavälillä mitä parhaimmat tulokset. Totta kai tämä asia kiinnostaa sosiaaliasioista vastaavia, mutta totta kai se kiinnostaa myös poliittisesti taloudellisista asioista vastaavia. Ja ilman mitä nopeinta talouden, työllisyyden elvytystä me emme voi myöskään päästä kestävään talouteen. Ja sitten vielä eh, toistaisin sen, mitä jo sanoin aikaisemmin. Minun mielestäni tätä keskustelua on välttämätöntä käydä. Ja me sekä komissiossa että täällä parlamentissa olemme sitä mieltä, että meidän on keskusteltava enemmän Euroopan unionin parlamentin varojen käyttö, käyttöä eh, sosiaalirahaston kautta. Siellähän on selvää parantamisen varaa juuri tuon rahaston varojen varain käytössä. Ja olen samaa mieltä tietysti, että julkisen talouden velkaantumisella on juuri nuo mainitsemanne ongelmat. Lyhyellä aikavälillä on välttämätöntä julkista velkaa kasvattaa entisestään ja se kasvaa huomatta, huimaa vauhtia, mutta toisaalta kriisi ei ole vielä päättynyt, olemme vasta lähdössä kriisistä ja me, me tarvitsemme silti jo nyt tässä vaiheessa uusia keinoja, joiden pohjalta voimme sitten julkisen julkista velkaa vähentää, kun sen aika tulee, ja miten voimme sitten maksaa velkamme, jotka nyt kriisin aikana on luotu. Eh, jotkut valtiot ovat velkaantuneet huimaa vauhtia, mutta ne olivat lähteneet liikkeelle hyvinkin terveestä valtion talouden tilasta. Sitten on taas niitä valtioita, jotka julkisen talouden tila, velkaa ovat kasvattaneet kovasti, eikä niiden alkumetritkään olleet kovinkaan hehkeät, joten tila, tässä jäsenvaltiot ovat eri tilante, tilanteessa ja näin, näiden valtioiden, joiden taloudellinen tilanne, julkisen talouden tila ei ollut hyvä aikaisemminkaan, niin niiden on vielä vaikeampi päästä eteenpäin. Joka tapauksessa eh, tulevien vuosien kasvu on alhaisempaa kuin se, mitä ennen kriisiä nähtiin, ennen kuin me pääsemme tuohon parempaan kriisiin taas tarkoitan kasvuun taas, ja bruttokansantuotteen kehittyminen on nyt huomattavasti alhaisempaa kuin aikaisemmin silloin, kuin BKT oli voimissaan ja sitten inflaatio oli parin prosentin ja kahden ja puolen prosentin luokkaa. Nyt inflaatio on nollan ja yhden prosentin luokkaa suurimmassa osassa jäsenvaltioissa ja tuon julkisen talouden ja BKT välinen suhde, julkisen talouden velan ja BKT välinen suhde suhteellisen, äh, suhteellisesti heikkenee ja näin meidän täytyy päästä siihen tilanteeseen, että BKT saadaan kasvatettua ja velkaa alennettua. Se on meidän tavoitteemme. Ja sitten me olen samaa mieltä, jos nyt oikein ymmärsin herra Pupakiksen mm, puheenvuoron, että meidän täytyy edetä hyvällä omalla tunnolla tulevissa eh, sosiaaliturvajärjestelmien uudistuksissamme ja terveydenhuoltojärjestelmäuudistuksissamme. Eh, tässä nyt on eh, kansainvälisen valuuttarahaston johtajan edustama, edustajan esitys noin kuukausi sitten Istanbulissa kuultu, ja siinä hän esitteli sitä, että tulevat maksusitoumuksemme, joihin me siis olemme lupautuneet nyt tämän kriisin aikana, ovat merkittäviä sitoumuksia ja ja tämän, tässä hän vertasi sitä tuleviin sitoumuksiin, jotka jäsenvaltioilla on eläkkeitä maksaa tulevien sukupolvien, tuleville sukupolville koska ja nämä nuoret sukupolvethan ovat jo maksaneet eläkettään tulevaa, tulevaa varten, eli jäsenvaltioilla on tietty sitoumus maksaa näitä tulevaisuudessa. Ja tietysti täytyy muistaa, että tulevaisuudessa vanhenemisen vuoksi syntyvät sitoumu- maksusitoumukset ovat huomattavasti korkeammat kuin tähän päivään mennessä, koska väkeä maksettavaa on huomattavasti enemmän. Me emme saa siis unohtaa tätäkään Emmekä myös muista sitä, että sosiaaliturvaa tulevaisuudessa pitää suojata. Meidän täytyy nyt jo kiinnittää sen pysyvyyteen ja kestävyyteen huomiota. Kiitoksia. Merci, monsieur Adam Kosa, puis madame Lisa Jakansari. Monsieur Kosa. Edustaja Kosa ensin. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, az én kérdésem a fogy... Kiitoksia puheenjohtaja Minun kysymykseni liittyy vammaisiin työntekijöinä ja esitin muutama viikko sitten komission puheenjohtajalta kysymyksen, ja nyt haluaisin hiukan tarkemman kysymyksen esittää teille. Keski- ja Itä-Euroopassa vammaiset työntekijät saavat tukea hallitukselta, eli hallitus tukee näitä työpaikkoja. Itse asiassa meillä on laki voimassa, joka takaa tämän. Mielestäni tämä on tärkeä tavoite, mutta valitettavasti luottokriisin ja rahoituskriisin takia tällainen sitä tukea on leikattu ja monet vammaiset ovat menettäneet työpaikkansa tästä johtuen. Eikö tämä ole tavoite, jota pitäisi tukea? Nämä ovat ihmisiä, jotka ovat kaikkein hankalimmassa asemassa, eivätkä he ole syypäänä tähän kriisiin, eli he tulisi siitä kärsiä. Jakonsari, puis Madame Elisabeth Moran. Madame Jakonsari. Kiitoksia. Haluaisin kysyä teiltä, luotatteko te näihin malleihin joilla julkisen talouden kestävyyttä mitataan. Minulla on se pelko, että ne kertovat enemmän tästä päivästä kuin siitä, mikä on tuleman. Ja että niissä ei oteta tarpeeksi huomioon se, että samanaikaisesti nyt tapahtuu velkaantuminen, työttömyyden kasvu, ikääntyminen ja ennen kaikkea esimerkiksi nämä rakennemuutokset autoteollisuudessa metsäteollisuudessa ja niin edelleen. Ja nämä yhdessä muodostavat semmoisen huonon kierteen, joka saattaa tuoda uusia yllätyksiä. Te nostitte esimerkiksi esimerkiksi Pohjoismaat ja minun oman kotimaani Suomen siitä, että meillä on asiat hallinnassa. Suomessa itse ollaan huolestuneita siitä, että nyt on tapahtunut huonompaan suuntaan esimerkiksi äh, asia sen suhteen, että työurat eivät pitene vaan lyhenevät, että ihmiset siirtyvät aikaisemmin eläkkeelle. Eli kaikki ne missä jo saatiin hyvää aikaan, menevät nyt huonompaan suuntaan. Ja mä pelkään tämän kokonaisuuden huonoa vaikutusta. Pelkäättekö te tätä yhtään? Merci beaucoup, Madame Elisabeth Morin, puis Madame Hilda Edustaja Moran ja seuraavana figureita. Euh, j'ai lu avec beaucoup d'attention euh, votre communication et je vous ai écouté. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin noin teidän esitystänne niin ja minulla on kolme kommenttia ja kysymystä teille. Minäkin olen kysyn, kysyisin tästä mallista. Ensimmäinen kysymys on se, että tänä päivänä, kun tarkastellaan terveydenhuoltojärjestelmiä, eikä suhteessa siis tähän ikääntymisongelmaan, josta puhuitte, erityisesti kun puhutaan vaikkapa syövästä, niin on kehitetty erilaisia syövän testausjärjestelmiä. Mutta yksikään maata, yksikään henkilö ei halua tietenkään palata äh, siihen, mitä meillä aiemmin oli ennen kuin näitä testejä ja muuta tehtiin. Lisäksi innovoinnin avulla voimme päästä tästä noidankehästä, johon olemme aiemmin joutuneet. Millä tavalla voimme olla tehokkaampia tässä politiikassamme? nyt, kun äh, raha ei ole juurikaan käytettävissä. Kolmanneksi, esittelitte meille eurooppalaisen tilanteen. Mutta kun tarkastellaan Euroopan rahoitus äh, tilanteen kehitystä suhteessa vaikkapa Brasilian, Venäjän, Kiinaan, Intian, uudet maat, jotka nousevat rahoituspuolella, se johtaa meidän tilanteemme huomattavasti huonompaan suuntaan. Minä tavalla olette sen sisällyttäneet tähän eh, malliin? Edustaja Figueiredo seuraavana. E, eu queria voltar ainda a esta questão da sustentabilidade das finanças públicas. E, Kiitos. Minä haluaisin käsitellä eh, julkisten eh, menojen kestävyyttä. Komissio sanoi, että jotkut maat ovat parentaneet tilannetta kriisistä huolimatta ja mainitsi Portugalin, mutta jos minä toistaisin hänen sanansa Portugalista, niin suurin osa väestöstä ei olisi samaa mieltä, koska ensinnäkin työllisyys, työttömyys kasvaa entisestään joka päivä, tehtaat sulkevat oviaan ja yritykset myös. Köyhyys, tämä on ikävä todellisuus, mutta se kasvaa jatkuvasti ihmisten elinolosuhteet ovat jatkuvasti huonommat ja me tiedämme, että komissio on meille jo antanut ilmoituksen siitä, että me olemme noudattaneet kasvu- ja vakaussopimusta ja köyhät. Yli 20 prosenttia väestöstämme on köyhiä ja sitten kysymme, että miksi meillä on kaikkia tällaisia toimenpiteitä, jos emme saa niistä mitään. Mitä sitä syntyy? Ainoastaan lisää köyhyyttä. Työttömät eivät saa minkäänlaista tukea, minkäänlaista työttömyyskorvausta. Mitä halutaan tehdä? Me odota, onko meillä edessämme todellinen sosiaalinen tragedia? Très, très rapidement, euh, on n'a pas la capacité. Ihan nopeasti vain, no niin täällä Brysselissä, emmekä komissiossa, emmekä parlamentissakaan, voi pakottaa jokaista jäsenvaltiota tekemään niin kuin pitäisi tehdä, öö, kun puhutaan julkista varoista. Kun tarkastaa julkista varojen käyttöä, voidaan todeta myös, että esimerkiksi budjettia täytyy muokata, täytyy saada aikaiseksi enemmän kestävyyttä, täytyy lisätä kapasiteettia maksaa apuja näille maille – mutta meillä ei kuitenkaan ole kykyä päättää kansallisten valtioiden puolesta siitä, millä tavalla nämä aikovat omat varansa käyttää. Ja tietysti jokaisen täytyisi sitten tasapuolisesti kyetä saamaan edut ja hyödyt talteen siitä, millä tavalla rahaa käytetään, jotta voitaisiin luoda se ehdollistuminen, josta on puhuttu niin paljon, joka merkitsi sitä, että rahoja käytettäisiin tasapuolisesti. Mutta kun tällaista mm, vipuvaikutusmahdollisuutta meillä ei ole, eikä mahdollisuutta puuttua maiden toimintaan, niin emme myöskään silloin kykene korvaamaan kansallisten viranomaisten toimivaltaa. Silloinkin kun puhutaan vammaisten asemasta eri maissa. Me emme voi korvata siis jäsenvaltioiden toimintaa tässä suhteessa. Emmekä voi saada aika samaa tilannetta kuin mitä esimerkiksi Pohjoismaissa on tehty. On toki totta, että Skandinaviassa jos katsomme nyt niiden valtioiden sosiaaliturvajärjestelmän tasoa ja niiden julkisen järjestelmän vakautta ja julkisten palvelujen ja vakautta ja hyvinvointiin, hyvinvointia, niin niillä on mahdollisuus yhteiskuntaansa kehittää ja yrityksiään tukea toisella tavalla ja kehitellä näitä julkisia palvelujärjestelmiä toisella tavalla me monet muut Euroopan jäsenvaltiot katselemme sinne suuntaan täysin kateellisina ja hämmästyksinä, hämmästyneinä ja epäonnistumme usein. Tosin tietysti eh, se riski, jonka Rova Jaakonsaari otti esille, on myös aivan todellinen eh, siinä mittakaavassa, joka tuolla Skandinaviassa on olemassa. Ja erityisesti tuo eläkkeelle jääminen aikaisemmin Monissa valtioissa on toki opittu aikaisemmista, mahdollisuuk- aikaisemmista riskiratkaisumahdollisuuksista jo hyvinkin paljon ja pyritään nyt välttämään tällaiset yleiset e-, eläkkeelle jäämisaallot ennen aikojaan ja pyritään näin työntekijät saamaan työn, pysymään työssä pidemmälle kuin 52-53 vuotta, vuotiaiksi. Varmasti nyt menneisyydestäkin on jotain jo opittu ja me olemme oppineet tämän monissa jäsenvaltioissa. Totta kai uusia yllätyksiä voi tulla. No, tämä on nyt yksi tutkimus vain. Ei tämä ole mikään profeettojen julistama lopullinen Jumalan sana eikä mikään muukaan, vaan me voimme tietysti ottaa oppia menneestä ja heijastella sitä sitten tulevaisuuteen. Mutta tietenkin näillä ennustuksilla ei pystytä missään tapauksessa määräämään sitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Eli jotku, joissain tietyissä poliittisissa tilanteissa tapahtuu jotain muuta, mutta tämä liittyy sitten komission ja parlamentin ja jäsenvaltioiden hallitusten omiin toimiin. Tosin minä muistutan siitä, että nämä ennusteet ovat vain ennusteita, eikä niitä voida varmaksi väittää, ja varmasti teemme myös tulevaisuudessa virheitä monilla tasoilla, mutta voimme pyrkiä niitä en estämään toki, mutta nämä ovat tietysti, me olemme tietysti toimimme tässä selkeissä tulevaisuuden ennustamisen mahdollisuuksissa mahdottomuuden rajoissa. Tietysti meidän täytyy miettiä tuota terveydenhoitojärjestelmää ja sen riskejä. Ne ovat tässä tiedonannossamme toki mukana. Meillä on varaa vielä tutkimus, kehitys, koulutuspolitiikkaan ja me aina kun mietimme näitä kysymyksiä, niin puhumme siitä, että näistä kustannuksista meidän ei tule eh, luopua, kun budjettia kehittelemme. Nämä ovat ne parhaimmat tavat sijoittaa tulevaisuuteen ja erityisesti sellaiset jäsenvaltiot, joiden talousarviot ovat kaikista epätasapainoisimpia, niiden pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota tähän tulevaan eh, julkisesta taloudesta. Erityisesti erityisesti köyhyyden vastustamisen näkökulmasta tämä vastauksena Rova Figueiredolle, samoin kuin julkisen koulutuksen, tutkimuksen, innovaation, kehittämispolitiikkaan tarvitsemme julkisia varoja, se on selvää. Jos talousarviosta, talousarvio on täysin myllerryksissä, niin tietysti on niitä on vaikea löytää, mutta näitä varoja pitäisi joka tapauksessa löytää sitten vaikka velkaantumisen keinoin. Ja sitten Brasiliasta, Intiasta, Kiinasta ja Venäjästä. Totta, ovatko ne vaan vaaratekijä vai mahdollisuus? Minun mielestäni ne ovat suorastaan mahdollisuus ei meidän tule nyt pelätä näitä valtioita. Meidän pitää pitää mielessämme se, että voimme olla iloisia siitä, että niillä menee hyvin ja me voimme sitten hyötyä siitä, mitä nämä valtavat, valtavat valtiot, joissa on miljoonia ja miljoonia kuluttajia, voivat sitten hyödyttää meitä. Hehän elävät tässä tällä samalla maapallolla ja me toinen toisiamme voimme tukea, jos me, joku menestyy, toinenkin menestyy ja näin. Meidän ei tule ajautua minkään pelon valtaan ja sitten siten unohtaa ne mahdollisuudet, joita kasvava Kiina, joka kasvaa 8 prosentin vuosivauhdilla ja Intia kasvaa huomattavaa vauhtia ja Brasilia on maailman laajuisesta näkökulmasta katsottuna tärkeä tekijä. Me, me emme eurooppalaisina yksin mistään kriisistä pääse. Me, me olemme päässeet aikaisemmistakin kriiseistä eroon siten, että olemme avanneet ovemme muuhunkin maailmaan päin. Kiitoksia. Merci beaucoup. Euh, Kiitoksia kovasti. Operaatiossa Cherkos. Grazie. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen, te sanoitte, että vasta 2011 todennäköisesti työllisyys vakautuu euromaissa. Tämä on hyvin pitkä aika edessämme siis kysynyt teiltä, ettekö ole sitä mieltä, että erityisesti alhaisen lisäarvon sektoreilla tämä työttömyys voisi muuttua rakenteelliseksi tänä aikana, koska jos yhdistetään ne vaikutukset, jotka syntyvät siitä, että nuoret päätyvät yhä myöhemmin työmarkkinoille. Tästä saattaisi syntyä yhteiskunnallisia jännitteitä, joita on vaikea hallita tietyillä alueilla. Emmekö siis tarvitse jonkinlaista hätäpolitiikkaa, jotta voisimme käsitellä tällaista riskiä, koska toisin kuten sanotaan, nämä indikaattorit, joissa puhutaan kriisistä selviämisestä, niin ne saattavat olla hyvinkin vääriä. Monsieur Alexandre Sarkas. Kiitoksia sitten Aleksandra Sarkas. Kiitoksia. Kiitos komission jäsenelle. Kiitoksia siitä mitä esititte. Ja on mukavaa, että sanoitte, ettei tällaista valmiiksi määriteltyä tulevaisuutta olekaan, eikä mitään tapahdu välttämättä juuri niin kuin niiden päätösten pohjalta, mitä olemme tässä nyt juuri tehneet tai tulemme tulevaisuudessa tekemään. Minun mielestäni tässä nyt täytyy puhua juuri näistä vakauttavista tekijöistä, jotka ovat hyvin myönteisesti kehittäneet Eurooppaa, kuten esimerkiksi minun valtiotani viime aikoina. Eli nämä riskit pitkälle ja keskipitkälle pitkällä aikavälillä tietysti ovat huomattavat julkisen talouden näkökulmasta, mutta monet tekijät vastaavat, johtavat tähän, mutta me voimme silti saada BKT kasvamaan ja julkisen talouden elpymään. Minä haluaisin vielä tähän lopuksi, jos ajattelemme nyt Espanjaa, joka on ollut yksi näistä surkeista oppilaista eh, talousuudistuksissa, niin me haluaisimme, haluaisin kuitenkin muistuttaa, että me olemme onnistuneet työllisyyttä kehittämään Euroopassa, Espanjassa 35 prosenttia työsopimuksista valitettavasti kuitenkin on pätkäsopimuksia, eivätkä välttämättä tuota juuri mitään. Eli meidän täytyisi puhua työllisyydestä, mutta sellaisesta tuottavasta ja kestävästä työllisyydestä. Kiitokset. Kiitoksia. Sitten vielä pari puhujaa, Danuta ja Syljeka. Ensiksi herra Kivol. Hei. Minun on sanottava, että kun luin tämän raportin, niin olin erittäin huolestunut äh, julkisen äh, rahoituksen tilasta, erityisesti niissä maissa, jotka oli merkitty huolestuttaviksi. Ja minä todellakin pelkään, että me emme vieläkään uskalla käydä avointa keskustelua. Jopa 15 prosenttia BKTstä on siirrettävä pitkällä tähtäimellä, mutta mitä on siirrettävä? Mitä nämä muutokset tarkoittavat? Ja Pyytäisin, että komissio olisi proaktiivisempi liittyen kysymykseen, mitkä rakenteet euroalueella ja EU:ssa on muutettava, jotta autettaisiin jäsenvaltioita nostamaan oikeudenmukaisia veroja. Meillä on vieläkin suuri ongelma epäoikeudenmukaisen verokilpailun suhteen ja veroparatiisien suhteen. Meillä on hyvin paljon toimenpiteitä, jotka ei ainoastaan raaputtavat pintaa, eivätkä auta meitä pääsemään ulos näistä ongelmista. Ja toinen asia on se, että ne maat, joilla on suuri ongelma tällä hetkellä, erityisesti Etelä-Euroopassa, niiden on maksettava paljon suurempia korkoja kuin muut euroalueen osat tai EUn osat. Ja pyytäisin, että komissio olisi proaktiivinen eurojoukkovelkakirjoista ja alentaisi korkotasoa näiden maiden suhteen. Kiitoksia, teidän puheenjohtajanne loppui. Ja seuraavaksi Jaslovieka, Papadulo, Turunen ja vielä kolmaskin puhuja. Valitettavasti emme kerkiä teidän kysymyksenne ottamaan, sillä komission jäsen täytyy lähteä. Ja olemme käyttäneet kaiken puheaikamme. Viimeisenä puhujana siis Jasloviekka. Hyvä puheenjohtaja. Pitkän aikavälin kestävyys julkisessa taloudessa. Olemme siinä puhuneet suuremmasta avoimuudesta työmarkkinoilla. Voimmeko odottaa, että meillä on uusi lähestymistapa, varsinkin nuorten suhteen, kun otetaan huomioon nuorisotyöttömyys? nuoret perheet, heille antaa mahdollisuuksia tulevaisuutta varten, jos saako vaikka hankkia lapsia. Ja tässäpä on paljon erilaisia kysymysmerkkejä, kun tarkastellaan eläkekysymyksiä. Ne on tärkeää, jos ihmiset haluavat tehdä tulevaisuuden suunnitelmia. On nähtävissä myös ilmiö, että Eurooppaan tullaan muualta ma- maailmasta. Ei sen takia, että paetaan vainoja, vaan sen takia, että halutaan parempi taloudellinen tilanne. Tulevan, tulevien sukupolvien ei tarvitse kuitenkaan maksaa mielestäni meidän tekemiämme virheitä. Komissio jäsen, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Niin, nämä asiat, kaikki aiheet, jotka nyt tulevat esiin, kun avaamme oven tulevaisuudellemme ja sosiaaliturvajärjestelmämme uudistuksille, niin ovat hyvin kiinnostavia ja niin laajoja, ettemme valitettavasti niitä kaikkia ehdi alkuunkaan käsitellä yhden, yhdessä päivässä muutaman tunnin aikana yhden tiedonannon yhteydessä, mutta joka tapauksessa tämä keskustelu tässä valiokunnassa, samoin kuin muissa valiokunnissa, ne täällä, samoin kuin komissiossa ja neuvostossa taatusti jatkuvat ja meillä on varmasti mahdollisuus myöhemmin eh, vielä eh, jatkaa tarkkaa asiaa. Herra konferaatille tällaista ähm, kiireellisyyspolitiikkaa on, hätäpolitiikkaa on kylläkin noudatettu rahoitusjärjestelmässämme. Varmaan enemmänkin sitä voitaisiin noudattaa, mutta ilman rahoitusjärjestelmää ei ole olemassa minkäänlaista talousjärjestelmää ja kärsisimme entistä enemmänkin äh, äh, luottokriisistä ja se vaikuttaa tietysti tähän elpymiseen. Meillä on olemassa tietysti rahoituspolitiikan näkökulmasta tuota hätäpolitiikkaa ja, se, ja e, eikä ole olekaan normaalia nähdä näitä korkotasoja näin alhaisina. Yksi kriisin teki, alkus, alueelle panneista tekijöistä olivat juuri se, miten riskejä ei nähty eikä tajuttu ja nämä, eikä myöskään rahoitusmarkkinoita ryhdytty muokkaamaan oikealla tavalla jo järkevästi en, kauan ennen kriisiä. Ja, eli me siis tällaista hätäpolitiikkaa kyllä verotuspolitiikassamme ja talouspolitiikassa olemme noudattaneet Tästä riippumatta tietystikään me emme vielä ole päässeet mihinkään vakaaseen tilanteeseen. Olemme epyneet hivenen ja olemme päässeet pikkuisen askelia eteenpäin ja näin me voimme sitten pikkuhiljaa tulevien vuosineljännesten aikana luoda kasvua entistä enemmän jotkut jäsenvaltiot pääsevät niihin jo pikapuoliin, jotkut sitten vähän myöhemmin, mutta meillä on vielä hirvittävästi työtä ja olenkin teidän kanssanne samaa mieltä, kuten, että ongelmien edessä meidän ei tule piiloutua, vaan kohdata ne ja varsinkin työttömyyspolitiikan edessä ja työpaikkojen puuttumisen näkökulmasta samoin kuin yritysten kaatumisen näkökulmasta syntyy näitä sosiaalisia jännitteitä, joihin täytyy löytää selkeät vastaukset ja nämä vastaukset vaativat meiltä kunnianhimoisia ö, poliittisia keinoja. Joka tapauksessa me nyt käytämme sellaisia poliittisia keinoja, jotka eivät ole tavanomaisia. Näitä ei voi loputtomiin käyttää käyttää. Olen samaa mieltä kuin herra Serkas tässä vuosikausiakin olemme olleet jo yhtä mieltä asioista, eli me tarvitsemme tietysti sellaisen talouden, joka on laadukas ja joka käyttää henkilövoimavaroja oikein ja uusia teknologioita myös tuottavasti ja näin pystyy kehittämään omaa tuottavuuttansa. Ilman tätä me emme pärjää. Tietysti me pystymme luomaan työpaikkoja, mutta emme laadukkaita työpaikkoja, jos emme keskitä huomiotamme tähän ja se ei taas kehitä kehitä meidän vakauttamme eikä myöskään kestävyyttämme eikä tulevaisuuden näkemyksiämme kilpailukyvyn ja muun sellaisen näkökulmasta, eikä se myöskään vastaa työntekijöiden etuun me tarvitsemme tervettä talouspolitiikkaa voidaksemme luoda tervettä työpoli, työllis, työllisyyttä ja tällaista laadukkaita työpaikkoja. Me emme tietenkään pysty luomaan ilman vakaata taloutta ja kestävää taloutta. Euroopassa me tietysti nyt tässä kriisin aikana joudumme miettimään myös näitä automaattisia vakauttavia tekijöitä, mutta ne saattavat kyllä olla kannustimina ohjata meidät väärään suuntaan, joten meidän täytyy toimia hyvin varovaisesti parantaaksemme tilannetta. Meidän täytyy totta kai myös muuttaa verotuspolitiikkaamme. Se on selvä. Ja keskustelu on juuri alkamaisillaan joissain jäsenvaltioissa erityisesti joissakin jäsenvaltioissa veroja on kasvatettu ja oppositio niitä sitten tietenkin vastustaa. Muutama vuosi sitten kukaan ei varmaankaan missään hallituksessa tällaista ennustanut, mutta on päivän selvää, että tulevaisuudessa meidän täytyy löytää uusia julkisen talouden varoja, jotka korvaavat ne tulojen muodot, jotka ovat nyt kadonneet tämän kriisin myötä ja joita ei enää saada käyttöön myöhemmin. No, jos ajattelen nyt sitä, mitä Laszlo Kovac, kollegani Laszlo Kovac sanoi, niin, niin, varma, niin Tämän hän aina sanoo ennenkin. Eilen me keskustelimme nimittäin Lissabonin strategiasta ja Lissabonin sopimuksesta erityisesti, josta, josta on taas äänestetty, mutta Lissabonin sopimuksessa ei päästy verotuskysymyksissä missään tapauksessa yhteisymmärrykseen ja Ecofinissa vaaditaan yksimielisyyttä ja yksimielisyyden pää, pääseminen Ecofinissa 27 jäsenvaltion unionissa on äärimmäisen hankalaa. Eli aina kokouksesta, kokouksesta asiat vaan siirtyvät eteenpäin ja eteenpäin Ecofinista Ecofiniin ja tämäkin tilanne meidän on vain sitten kohdattava ja tätä keskustelua tulee käydä ja keskustelu on varmasti rikkaampaa ja vuoropuhelumme varsinaisesti rikkaampaa kuin aikaisempi verotuskeskustelu, koska nyt me saamme siihenkin enemmän pontta. Ja sitten nuorista, no eh, ehkäpä pystyn minuuti, puolissa minuutissa sanomaan tästäkin jotain, mutta eh, siitä ei tähän mitään ratkaisua varmaankaan löydy, mutta eh, nuorista sanoisin sen verran, että nuorille täytyy saada mitä nopeammin lisää työpaikkoja ja se on mahdollista, jos meidän koulutusjärjestelmä järjestelmämme on riittävän kattava. Kiitoksia. Kiitoksia hyvä komission jäsen tästä erittäin ähm, pitkästä näkemysten vaihdosta. Tästä on ollut kovasti hyötyä meille kaikille. Ja haluan kiittää myös tulkkeja, jotka olivat täällä aivan työmme loppuun asti paikalla. Huomenna jatkamme kello 9.30, ei kello 9. Elizabeth Linnin johdolla. Hän siis johtaa kokousta huomenna. Ja vielä valittelen niille kolmelle henkilölle, jotka eivät saaneet käyttää puheenvuoroa tässä kokouksessa.